Liebe liebe Kollegen, ich darf Sie ganz... Hyvät kollegat, lämpimästi tervetuloa. Mukava, että eilisen kokouksemme jälkeen lähes tulkoon kaikki ovat jälleen paikalla. Toivotan erityisen lämpimästi tervetulleeksi komissaari Verheugenin. Eikö laitteet toimi? Niin, toivotan siis komission jäsen Verhoegenin lämpimästi tervetulleeksi. Hän vastaa teollisuuskysymyksistä ja usein olemme jo viitanneet kysymyksiin, joita hän tulee käsittelemään. Eli tulevina vuosina pohditaan sitä, kuinka me asennoidumme tiettyihin teollisuuden kysymyksiin, minkälaisia toimenpiteitä voimme ottaa käyttöön, jotta asioita saadaan eteenpäin ja siksi on mukava, että hän on nyt täällä, kun tämä uusi välikausi alkaa ja hän tuo omia ajatuksiaan esiin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat. Ensin haluaisin onnitella teitä, herra puheenjohtaja, teidän valinnastanne tämän tärkeän valiokunnan puheenjohtajaksi ja haluan kiittää teitä siitä, että te tulette käsittelemään tätä hyvin monimutkaista aihetta tulevana eh, kautena, eli siis eh, teollisuuspolitiikkaa. Haluaisin tänään nimenomaan puhua eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja jälleen kerran aloittaa siitä, että Teollisuuspolitiikka on uusi osa meidän toimintaamme. Toki sitä on aikaisemminkin ollut Euroopan unionissa mutta teollisuuspolitiikka on ollut protektionistista ja interventionistista toimintaa. Näin me emme enää tänään tee. Teollisuuspolitiikkana ymmärrämme tänä päivänä sen, että meillä on voimakas, toimintakykyinen, moderni teollisuus ja sen vuoksi tarvitsemme myös voimakasta ja tehokasta palvelusektoria ja että että tälle teollisuudelle meidän on luotava parhaat mahdolliset puitteet, mutta ei eh, sellaisessa niin, että me sekaantuisimme eh, kilpailupolitiikkaan. Euroopan teollisuudessa viime kesästä lähtien on eletty pahimpia kriisiaikoja viimeis, ottaen huomioon viimeiset vuosikymmenet. Teollisuuden tuotanto on pudonnut hurjasti 2008 ja 2009 alkupuoliskolla. Nyt me näemme pientä elvytystä, mutta vuoden 1997 tasolla ei. Joten meidän täytyy laskea sen varaan, että me tarvitsemme rakenteiden sopeuttamista, muun muassa yritysten sulautumisen ja yrityskauppojen muodossa sekä siinä muodossa, että markkinoilta katoaa yrityksiä. Erityisen suuri riski on PK-yrityksillä jakelusektorilla. Kriisissä sisämarkkinat ovat osoittautuneet hämmästyttävän vakaiksi, eikä kovinkaan paljon ole ryhdytty protektionistisiin toimiin. Me olemme yhdessä onnistuneet toimielimissä äh, välttämään palaamista nationalistiseen ja protektionistiseen politiikkaan. Mielestäni me olemme myös onnistuneet varmistamaan sen, että nämä elvytysohjelmat, joita vuotta on käynnistetty sekä Euroopan taholta että jäsenvaltioiden taholta, eivät ole olleet tällaisia klassisia tukiohjelmia, vaan ohjelmia, joissa on palveltu pitkän aikavälin teollisia tavoitteita, kuten esimerkiksi on aikaistettu investointeja, joita tarvitaan tulevaisuudessa koulutusta, tutkimusta, uudenaikaista infrastruktuuria Positiivista on myös se, että kasvu, kasvua joudutaan vielä odottamaan jossain määrin. Tämä koskee myös, tätä ei tulisi koskaan aliarvioida, sitten edellyttää, että kehitellään moderneja teknologeja, jotka johtavat uusiin palveluihin, uusiin tuotteisiin ja uusiin markkinoihin. Negatiivista puolestaan on se, että toki, että pankkisektorilla nähdään vielä valoa tunnelin päässä, mutta se on liian aikaista sanoa, että kriisi olisi ohitse. Ja tämä merkitsee ennen kaikkea meidän yrityksillemme ja yrittäjillemme sitä, että vielä täytyy laskea ongelmia rahoituksen suhteen, myös käynnissä olevien kauppojen rahoituksen suhteen. Tätä taustaa vasten meillä on edessämme kysymys siitä, mitä meidän on tulevina vuosina tehtävä – ja uskon, että olisi hyvä olla tietoinen siitä, mitä me olemme oppineet kuluneina vuosina ja mitä puutteita olemme todenneet. Haluaisin äh, kärjistää sitä sanontaa, että avainkysymys tulevalle kilpailukyvylle äh, on eri kuin meidän innovaatiokykymme. Tämä on oikeastaan nyt vielä kiireellisempää, koska meidän täytyy luoda tietoon perustuva yhteiskunta ja samanaikaisesti meidän täytyy kehittää CO2 äh, köyhää teollisuutta. Ja siinä äh, meidän täytyy toimia paikallisesti. Muutama viikko sitten päätettiin tärkeästä asiakirjasta ja kehotankin teitä lukemaan tämän asiakirjan. Kysymys on hyvin kriittisestä lähestymistavasta, tai siinä hyvin kriittisesti lähestytään meidän innovaatiopolitiikkaamme. Ja kyllähän tässä on toki tehty edistysaskeleita, mutta kokonaiskuva ei ole tyydyttävä. Ja tämä teollisuuspolitiikan keskivälin arviointi on hyvin selkeä Se on liian hajanainen, projektit ovat liian monimutkaisia, byrokraattisia, emmekä me anna tarpeeksi rahoitusta näihin. Eikä tarpeeksi kaupallisteta uusia tuotteita. Komissio on käyttänyt mallina Small Business Actia, joka on uusi valtiollinen väline komissiolle, jossa on yhdessä paketissa tällainen poliittinen teollisuusstrategia, jossa on erilaisia aloitteita ja perusteita yhdessä. Me tulemme tekemään innovaatiopolitiikkaa ja toivomme, että me jatkossa saamme myös tällaisen eurooppalaisen innovaatiosopimuksen, jossa sitten käynnistetään eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa. Se on välttämätöntä, kun me katselemme kumppaneitamme ympäri maailmaa, jotka hyvin suurella energialla tähän ryhtyvät, varsinkin amerikkalaiset. Ja todellakin suosittaisin, että katsoisitte esimerkiksi, mitä presidentti Obama elokuussa teki kun hän julkaisi amerikkalaisten innovaatiostrategian, joka on erinomaisen kunnianhimoinen ja ylittää meidät moneen kertaan. Kun vertaatte amerikkalaisten strategiaa ja meidän strategiamme näette, että siellä painotetaan hyvin voimakkaasti avainteknologiaa, teknologiaa, josta me uskomme, että me 2000-luvun luvun alussa meidän täytyy hallita, jotta me voimme ylipäätään jäädä markkinoille. Meidän täytyy hallita niitä että me ylipäätään kykenemme harjoittamaan tutkimusta ja kehittämistä, mutta että me ylipäätään kykenemme edes tuotantoon Euroopan maaperällä. Kolme viikkoa sitten tätä varten komissio päätti hyvin laajasta tiedonannosta ja pyytäisin, että tämä valiokunta kiinnittää myös siihen huomiota. Nämä avainteknologiat, jotka me siinä olemme identifioineet ja määritelleet, joista me uskomme, että ne ovat strategisesti tärkeitä Euroopalle – ovat nanoteknologia, nano- ja mikroelektroniikka, modernit aineet, futoniikka ja bioteknologia. Amerikkalaisilla on viisi tällaista avainaluetta omassa ohjelmassaan onhan se selvää, että me, me politiikassa olemme keskittyneet puitteistoin, emmekä lähde sektoraalisesti puuttumaan. Tässä meidän täytyy huolehtia äh, integroidun politiikan puitteista, niistä puitteista, joita me tarvitsemme innovatiiviselle eurooppalaiselle teollisuudelle. Tämä tarkoittaa siis koulutusta ensisijassa, äh, tutkimuskehitys, äh, moderni infrastruktuuri, varsinkin mitä tulee laajakaista teknologiaan. Meidän täytyy vakavasti myös käsitellä ulkoista, meidän kilpailukykymme ulkoista laajuutta, millä tavalla tulevaisuudessa meidän ulkokauppasuhteemme muotoutuvat. Meillä on edessämme uudenlainen vapaakauppasopimus, joka tulee olemaan ihan uudenlainen. Ensimmäinen todennäköisesti ja tullaan hyväksymään jo ensi viikolla Etelä-Korean kanssa. Enkä tässä sitä lähde nyt arvioimaan niin kauan, kun sitä ei ole vielä julkaistu. Mutta ratkaiseva kysymys tässä on se, ovatko nämä sopimukset sellaisia, että ne luovat yhtäläiset lähtökohdat? Ja ovatko nämä sopimuksia, jotka eivät ainoastaan helpota meidän kilpailukykyämme ja päästä helpommin meidän markkinoille, vaan jotka antavat myös meidän valmistajillemme pääsyn muiden markkinoille. Tänä päivänä lähtökohdat eivät ole reilut. Näiden sopimusten lähtökohtana täytyy olla se, että luodaan reilut ja kaikille samanlaiset kilpailulähtökohdat. Tulevina vuosina teidän täytyy käsitellä myös kysymyksiä, jotka liittyvät äh, tekijänoikeuksiin, teollisuus- ja tekijänoikeuksiin. Minusta ei ole hyväksyttävää, että emme ole saaneet aikaan äh, eurooppalaista yhteisön patenttia. Ja tämä on johtanut äh, todellakin äh, huonoon tilanteeseen yrityksille. Äh, komissio esitti noin vuosi sitten tämän rakaine-aloitteen, joka on sellainen, joka aina tulee esiin ja sitten se katoaa jälleen, mutta äh, jatkuvasti sitä käsitellään. Yhtäältä meidän täytyy varmistaa, että me järkevin panostuksin käytämme poliittisia välineitämme niin, että pidämme avoimena pääsyn strategisiin raaka-aineisiin, joita meillä ei Euroopassa ole. Tämä luettelo on aika merkittävä tällaisia ra- raaka-aineiden luettelo, mitä Euroopassa ei ole saatavilla. Ja josta me näemme, että pääsy mark- tai niiden saanti vaikeutuu jatkuvasti. Tämä on hankala aine. Se, että että tiettyjen raaka-aineiden käytössä on yhä suurempia ongelmia täällä Euroopassa. Ongelmat liittyvät siihen, että ihan hyvässä uskossa tai hyvässä tarkoituksessa näitä raaka-aineita on poistettu käytöstä niin paljon, että on todellakin vaikea toimia ja löytää uusia raaka-aineita korvaamaan ja sitten vielä haluaisin mainita standardisointiin liittyvän ongelman, vaikkakin tässä on viime vuosina tehty suuria edistysaskelia, mutta on ponnisteltava jatkossakin. Standardointiprosessi on monilla sektoreilla aivan liian hidas. Ja tässä me näemme myös kasvavaa kilpailua, mihin minä olen pyrkinyt ja missä me olemmekin päässeet eteenpäin, on nimenomaan tämä yhteinen standardointipolitiikka tärkeimpien yrityskumppaneittemme kanssa, eli USAn kanssa. Koska tällä tavalla voimme välttää sitä, että nämä suuret kehittyvät markkinat Aasiassa, jossa on yli miljardi kuluttajaa, tulevat olemaan valtava markkina-alue jonain päivänä. Ja silloin tällainen standardisointipolitiikka on meille eduksi, koska muuten jos ilman sitä tämä tulee olemaan meille aikamoinen kaupan este. Yhdessä amerikkalaisten kanssa, kun me laadimme näitä standardeja, niin on suuri mahdollisuus, että näistä tulee kansainvälisiä standardeja joka paikkaan. Sitten vielä muutakin, mitä tulee näihin puitteiden parantamiseen yrityksille. Sen lisäksi meidän on välttämätöntä päättäväisesti työskentelettävä sen etun eteen, että poistamme turhaa byrokratiaa ja lainsäädäntöä yrityksiltä. Tämä on erittäin suuri tehtävä teille, hyvät naiset ja herrat. Keskustelin hiljattain teidän puheenjohtajanne kanssa ja kiinnitin hänen huomiotaan tähän ja olen todella kiitollinen siitä, että puheenjohtaja Roil, samoin kuin minä, näkee, miten välttämätöntä on se, että parlamentti paljon voimakkaammin eh, seuraa myös eh, lainsäädännön toimeenpanoa ja sitä, mitä komissio oikeastaan tekee. Ja siihen kysymykseen myös, mitä sosiaalisia ja taloudellisia, teknisiä, ekologisia seuraamuksia eh, syntyy jostakin lainsäädäntöehdotuksesta. Edistysaskeleet ovat suuria, mutta eivät niin suuria kuitenkin, ettei vieläkin voisi parantaa. Minusta on välttämätöntä, että parlamentti omassa lainsäädäntötyössään huomioi myös vahvammin tämän näkökulman kuin mitä se aikaisemmin on tehnyt. Kaikki nämä asiat, jotka nyt olen tässä maininnut, tulevat näkymään Euroopan teollisuuspolitiikan puitteistossa, nimittäin post-Lissabon agendalla. Komissio tätä jo työstää ja nykyiselle kasvu- ja vakauspolitiikalle, eli Lissabonin agendalle, on tulossa seur- seuraaja. Ja tätä jatkopolitiikkaa me tulemme tässä kehittelemään. Toivon mukaan saamme sen päätökseen vuoden loppuun mennessä ja niin, että Espanjan puheenjohtajakaudellaan 2010 voisi hyväksyä tämän uuden strategian. Tämä ei ole mikään täysin uusi asia sen vuoksi, että kasvu- ja vakauspolitiikka, joka meillä on, on saavuttanut hyviä tuloksia. Kysymys on oikeastaan siitä, että tässä on kysymys jäsenvaltioiden ja toimielinten välisestä kumppanuudesta ja että siitä ei luovuta. Mutta tämä on vain hyvä mahdollisuus ottaa oppia viime vuosien työstä. Ja että saat tarvittaisiin johdonmukainen kooste, eh, jonka näistä meidän tavoitta taloudellista tavoitteista. Nimittäin kilpailukyvyn kasvu yhtäältä ja mahdollisimman pitkälle kestävän kehityksen huomioinen toisaalta. Kaikkein, kaikkein eh, tärkein poliittinen lopputulos, joka on ehkäpä jäänyt hieman varjoon suurelta yleisöltä, josta kuitenkin on oltu hyvin pitkälti samaa mieltä, on se, että teollisuustuotanto Euroopassa, tulevaisuuden teollisuustuotanto Euroopassa ei vaadi ainoastaan teknologiaa, vaan ajatellen kestävää kehitystä, eh, energiatehokkuutta ja eh, voimavarojen eh, huomioimista on asia, jossa meidän täytyy olla parhaita maailmassa. Viisi, viiden vuoden aikana olen kokenut, että kun on puhuttu, että ekologia ja talous ovat tavallaan ristiriidassa, niin siitä on päästy eroon. Me voimme näitä suuria globaaleja ongelmia parhaiten ratkaista, jos me lähdemme siitä, että perusperiaatteena on kestävä kehitys tuotannossamme, teollisuudessamme ja kuluttajien käytöksessä myös. Vielä ihan lyhykäisesti äh, sähkemäisesti ottaisin esiin muutaman sektoraalisen kysymyksen. Ensinnäkin, mikä on tämän valiokunnan suorassa äh, vastuussa on GMES, Global Monitoring Environmental Security-järjestelmä. Tämä on kaikkein suurin tällainen valvontajärjestelmä. Me olemme päässeet nyt jo kehitysvaiheesta jo kokeilu- ja käyttövaiheeseen. Ja on välttämätöntä, että me kykenemme organisoimaan ja löytämään organisaattorin tälle suurelle projektille, joka myös voisi varmistaa sen, että kaikki ne tiedot, se data, jota tässä saadaan, että niitä voidaan käyttää ja hyödyntää. Ja että tätä kautta voidaan varmistaa, että, että tämän projektin kustannukset pysyvät myös käsiteltävinä. Tämä on kysymys, johon me tarvitsemme vastauksen tulemme mainitsemaan kaikki nämä eri optiot ja myös sen, mitä kaikki tämä tulee maksamaan. Älkääkä ollenkaan kuvitelkaan, että tästä tulee halpaa. Ja toivon mukaan tästä tulee projekti, joka kykenee jonain päivänä itse rahoittamaan itsensä. GMSstä tulee tällainen julkinen, avoin infrastruktuuri. Mutta sellaisena, että se kykenee itse itsensä rahoittamaan. Lainsäädännössä ei kykene itsensä äh, rahoittamaan. Äh, tämä paketti äh, koostuu nyt kolmesta osasta yksi, joka liittyy esimerkiksi lääkkeiden väärentämiseen, eli kysymys on tästä lääkeainepaketista. Kaikkein ristiriitaisin osa liittyy potilaille osoitettavaan informaatioon. Haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että, että olen enemmän kuin koskaan vakuuttunut siitä, että demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisilla on oikeus tietää kaikki niistä lääkkeistä, joita heille on määrätty. En voi ymmärtää sitä, että on ihmisiä, jotka puolustavat sitä tilannetta, jossa apoteek- apteekkari, lääkkeiden valmistajat, lääkärit saavat tietää kaiken lääkkeestä, mutta eivät ihmiset, eivät kuluttajat. Meidän täytyy nyt selvittää, miten tämä tilanne ratkaistaan ja äh, mitä puhutaan, kun on puhuttu näistä rokotusaineista, äh, esimerkiksi nyt äh, meksikolaisen influenssan suht yhteydessä, niin se liittyy myös tähän kysymykseen. No, tämä on aihe, aihe josta tulette varmasti vielä puhumaan moneen kertaan. Tulevina vuosina ei ainoastaan Euroopan autoteollisuuden kehityksessä ei tulla kokemaan ainoastaan positiivista kehitystä. Autoteollisuus joutui aikamoisen kriisiin. Me tiesimme Euroopassa, että autoteollisuudella e, tulee olemaan ongelmia. Kaars 21 ohjelman avulla me yritimme luomaan tälle teollisuuden alalle tiettyä suunnitteluvarmuutta. Ja tässä pyrimme nimenomaan luomaan varmuutta siitä, mihin suuntaan Euroopassa ollaan menossa. Tällä hetkellä on ollut ongelmia esimerkiksi kysynnän pienenemisen suhteen, mutta myös sen suhteen, että kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut. Ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa, jossa valmistajat kaikilla markkinasektoreilla ovat kokeneet tämän kysynnän laskun. Samanaikaisesti valmistajien täytyy tehdä korkeita investointeja, suuria investointeja, jotta ne kykenevät saavuttamaan tämänkin parlamentin päättämättä korkeat raja-arvot euro 5 ja euro 6. Samoin liittyen CO2-päästöihin. Ihan hyvä asia. Olen ihan samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä, että nämä säännöt astuvat voimaan. Tämä tulee myös parantamaan teollisuuden kilpailukykyä. Mutta ei tässä nyt tule Äh, elätellä vääriä äh, mielikuvia. Tie sinne tulee olemaan pitkä ja kivinen ja sähköauto ei ole vielä parkissa meidän ovemme edessä. Ja kun te käsittelette autoteollisuuskysymystä, että te käsittelisitte samalla kysymystä myös siitä, mikä oikeastaan tämä siirtyminen polttomoottorista äh, sähkömoottoriin tulee merkitsemään Euroopan jakelusektorille koska äh, silloin kaikkia näitä osia esimerkiksi, mitä nykyaikaisessa autossa on, ei tulla enää tarvitsemaan. Meillä on edessämme suuria äh, rakennemuutoksia, äh, muutoksia myös siinä, että ylikapasiteettia on purettava. Haluan vielä kerran sanoa, että komissio ei lähde tähän mitenkään puuttumaan säätelyllä. Tämä on asia, jonka hoitaa kilpailumarkkinoilla. Ja haluaisin viitata tässä General Motorsiin, hyvin ajankohtaiseen tapahtumaan. General Motors ja eurooppalaiset ää, yritykset. Tällä hetkellä on jonkinnäköinen ää, tällainen ää, sotatila, missä on tällaisia pitkän matkan tykkejä ja pöly vaan pöllyää, kun ammutaan. Kaikki, jotka tähän osallistuvat nyt, kaikki ne maat, joissa General Motorsilla on tehtaita Euroopassa, olemme päättäneet, että on ihan oikein, että saadaan lunastaa emoyhtiöstä tämä paikallinen yhtiö ja sillä tavalla antaa sille mahdollisuus maailmanmarkkinoilla. Alusta alkaen sanottiin niin, että jokaisella yrityksellä General Motorsin yrityks, alaisilla tulisi olla tähän mahdollisuus. Siksi komissio on hyväksynyt Saksan ehdottaman tällaisen rahoitussillan, jota periaatteessa ei olisi saanut hyväksyä, jos Opel tai General Motors olisi sitä vastustanut. Tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on lopullinen konsepti ja ehdotus pöydällä. Ja nyt on ratkaistava, onko tämä konsepti mahdollista toteuttaa vain ja ainoastaan valtion tuin. Ja mikäli näin, niin millä tavalla näitä tukia voidaan sitten antaa. Tätä ristit. Tässä tilanteessa komissio nyt lähtee siitä, että näitä tukia voidaan pyytää vain, mikäli on sellainen konsepti, että se on taloudellisesti kestävä. Tässä ei ole kysymys mistään poliittisesta konseptista. Ja siinä tällä hetkellä nyt on tiettyjä ristiriitoja. Mutta ennen kuin nyt tiedetään, mitä tullaan tekemään, niin on hyvin vaikea tästä mitään sanoa enkä lähde tässä julkisesti arvioimaan sitä, onko tämä löydetty rakas. Toivon kuitenkin, että tämä kaikki onnistuu. Ja että nämä äh, paikat, missä näitä tehtaita nyt on, äh, voivat ylläpitää toimintaansa. Ja komissio pyrkii tukemaan sitä, että nämä tehtaat voivat olla jatkossakin olemassa Euroopassa. Mutta kaikki riippuu siitä, ovatko ne kilpailukykyisiä ja ovatko ne pitkäaikaisesti kilpailukykyisiä. Sitten on myös ajoneuvoja, jotka eivät ainoastaan aja ajaa teillä, vaan jotka lentävät ja jotka kelluvat. Eli siis kaikki, mikä liittyy oikeastaan liikenteeseen, aiheuttaa meille nyt ongelmia. Erityisen dramaattista tilanne on tällä hetkellä laivanrakennussektorilla. Siellä ollaan oikeastaan romahtanut kaikki tilauskanta ja meidän telakkamme ovat oikeastaan kuivilla. Ja nyt olemme olleet yhteyksissä jäsenvaltioiden, yritysten, ammattiyhdistysliikkeiden, työntekijöiden, kaikkien kanssa ja arvioineet tilannetta ja vetäneet tästä muutamia tärkeitä johtopäätöksiä siitä, mitä pitäisi tapahtua, jotta voisimme pitää Euroopan vahvana laivanrakennusalueena. Me haluamme pitää laivanrakennuksen Euroopassa, mutta onhan se myös selvää, että meillä voi olla vahvaa laivanrakennusteollisuutta ainoastaan hyvin erikoistuneessa korkeateknologisessa rakentamisessa, missä kukaan ei voi meidän kanssa kilpailla. Viime vuosina monilla teollisilla sektoreilla – on pyritty uusilla menetelmillä luomaan suunnitteluvarmuutta siten, että me sovimme parlamentin ja jäsenvaltioiden ja teollisuuden, ammattiyhdistysliikkeiden, ympäristöjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteistyön järjestöjen kanssa yhdessä siitä, mitä lähitulevaisuudessa yhteiskunta odottaa odotetaan yrityksiltä ja mitä yritykset odottavat meiltä. Ajatuksena oli se, että saataisiin aikaan mahdollisimman pitkäaikaista suunnitteluturvaa eurooppalaisille yrityksille, mutta ei kuitenkaan sellaisella tavalla, että niiden äh, yritysjohdollinen vastuu ja kilpailullinen vastuu vesittyisi. Tässä on ollut kemia, teollisuus, elintarvike, elektrotekniikka, kommunikaatio, laivavarustamot, tekstiili. Ja tämän politiikan tulokset ovat komissiossa perustana tulevalle päätöksenteolle. Toivoisin kovasti, että tämä tällainen kumppanuuteen perustuva toimintatapa jatkuisi. Se olisi mielestäni kaikkein reiluin ja avoimin menetelmä. Menetelmä, jossa varmistetaan se, että yrityksillä ja teollisuussektoreilla ää, ei salaisesti lähdettäisi sorkkimaan puitteita ja ehtoita. Ja minä kun puhuin tästä, en voinut ymmärtää ollenkaan sitä, etteikö tätä olisi haluttu avata ja halutaanko tässä vain toimia tuolla äh, takahuoneessa. Minusta on paljon parempi, että toimitaan avoimella tavalla, avoin prosessi, joka, johon kaikki voivat osallistua ja josta kaikki äh, voivat nähdä ne tulokset. Ja olen saanut tämän lävitse ja minun mielestäni tämä on järkevä menetelmä ja me olemme hyvin äh, onnellisia, jos tätä jatketaan. Ja kaikkein viimeisin asia, palaan siihen, mitä jo tässä lyhykäisesti otin esiin, nimittäin näiden puiteehtojen, puitteistojen tarkastelu. Nyt kun olemme poliittisen mandaatin loppumetreillä, te tiedätte, että minä olen nyt omani loppumetreillä, niin silloin on aina jotain asioita, joista toivoisi, että ne saavat jotain jatkuvuutta. Se, minkä minä haluaisin nyt teille jättää tavallaan testamentiksi, mikä mielestäni on niin tärkeää, ovat nämä tällaiset yritykselliset aloitteet, että ne mahdollistettaisiin Euroopassa ja että yrityksillä olisi, mahdolli, yrityksillä olisi mahdollisuus luoda suhteita, est, lakkauttaa byrokratiaa ja poistaa tällaisia turhia kuormituksia. En nyt puhu siitä, että me muuttaisimme sääntöjemme tavoitteita ympäristön suojelua, laadun suojelua, työehto ja niin edelleen. Ei, siitä ei ole kysymys, vaan kysymys on lähinnä siitä, että saavutetaan nämä tavoitteet sillä tavalla, että poistetaan turhat byrokraattiset kuormitukset ja sitä kautta myös turha taloudellinen kuormitus. Tämä on projekti, joka käynnistettiin muutama vuosi sitten ja komissio tulee vielä tämän kuun aikana laatimaan tästä hyvin laajan kertomuksen, joka teille esitellään. Ja siitä te tulette näkemään, että tämä tavoite, kuten minä sen määrittelin vuoteen 2012 mennessä, eli kykenemme vähentämään kustannuksia 25 prosentilla. Ja että komissio komissiolla on jo tällä hetkellä potentiaalia enemmän kuin 40 miljardia vuodessa, mutta me tarvitsemme lainsäätäjän tukea, mitä ei kuitenkaan vielä ole kaikissa asioissa tapahtunut, monissa projekteissa, joilla on valtavia potentiaaleja. En tiedä nyt, onko tämä valiokunta tässä vastuuvaliokunta, mutta te olette se valiokunta, joka, jota tämä tulee eniten koskemaan. Onnistuuko tämä, siis se, onnistuuko tämä politiikka vai ei. Ja sen vuoksi vetoaisin teihin, että te seuraisitte tätä asiaa tarkkaan. Tämän viiden vuoden aikana olen nähnyt hyvin paljon positiivista, kohtuullisen vähän negatiivista. Uskon, että Euroopan, uskon Euroopan teollisuuteen ja yrittäjiin. Välillä sitä on hieman motivoitava. Ja poliittisissa interventioissa ja lainsäädännössä meidän tulee huolehtia siitä, että se mitä me teemme ei tukahduta yrityksiä ja niiden aloitteita. Minusta markkinataloudessa tai minun mielestäni sosiaalisessa markkinataloudessa meidän tulee äh, painottaa sitä, että äh, yritykset äh, elävät. Ja esimerkiksi brittiystäväni ovat hyvin usein ymmärtäneet väärin ja sanoneet, että, että yrityksen ihmis, ympäristöystävällinen politiikka on työnantaja vihamielistä politiikkaa. Minusta se on aikamoinen ajatteluvirhe sen vuoksi, että yritykset luovat työpaikkoja, poliitikot eivät luo työpaikkoja. Me voimme luoda edellytyksiä, me voimme helpottaa edellytyksiä niille yrityksille, jotka luovat työpaikkoja. Ja se on mielestäni yritysystävällistä politiikkaa. Yst- yritysystävällinen ei tarkoita sitä, että yrityksen toiveet ohittaisivat lainsäätäjän toiveet. Ei. Yritysystävällinen merkitsee sitä, että puitteet luodaan sellaisiksi, että yritykset voivat kasvaa, ne voivat investoida ja että ne tällä tavalla sitten voivat luoda työpaikkoja. Se tulee olemaan ratkaiseva kysymys lähiaikoina ja se onnistummeko työpaikkojen luomisessa. Meidän täytyy kyetä myös verottamaan kansantalouttamme sillä tavalla, että me saamme tarpeeksi hyviä työpaikkoja. Tässäpä näitä asioita, mitä minä teille halusin kertoa. En tässä nyt ihan tietoisesti lähtenyt esittelemään mitään yksityiskohtia. Voin toki niitä ottaa esiin tässä keskustelussa. Mutta minä halusin tänään oikeastaan näin uuden vaalikauden käynnistämiseksi kertoa teille tällaisen yleiskuvan niistä tehtävistä, joita meillä edessämme on. Ja myös siitä yhteistyöstä, jota on tehty ja siitä, mikä tuleman pitää. Kiitos. Herzlichen Dank, äh, Herr Kommissar. Paljon kiitoksia komission jäsenelle tästä laajasta alustuksesta ja kiitos selkeästä, luotettavasta ja kriittisistä huomioistanne. On hyvä, että meillä on tässä nyt kiinnekohta yksittäisten tulevien hankkeiden osalta tuleville viidelle vuodelle. Tästä oli äärimmäisen paljon hyötyä. Ja varmasti tässä on hyvää pohjaa nyt tulevalle keskustelulle ja kysymyksille. Täällä tuli myös kriittisiä kohtia esiin. Kiitoksia kovasti. Täällä on nyt jo paljon puheenvuoropyyntöjä ja pyytäisinkin, että hyvät kollegat, kun puhutte, niin yrittäkää hieman tiivistää. Jos teille sopii, niin pistetään kello tässä käymään. Mutta haluamme, että mahdollisimman monet voivat käyttää puheenvuoron ja haluamme myös siihen vastauksen. Ja olisi hyvä, että emme joutuisi keskeyttämään. Ensin Rova del Castillo, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvä komission jäsen siitä, että tulitte paikalle tänään. Haluaisin nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää teitä siitä työstä, jota olette tehnyt tämän komission, äh, tämän valiokunnan kanssa viime, viimeisen viiden, viiden vuoden aikana teollisuuskysymyksissä. Kiitos siis tästä. Minulla on joitakin tarkkoja kysymyksiä, jotka ovat seuraavia. Ensinnäkin ensi vuosi on innovaation ja luovuuden eurooppalainen vuosi. Ja se on myös vuosi, jolloin Lissabonin agenda päättyy, aivan kuten komissio on sanonut. Kuten hyvin kaikki tiedämme, Lissabonin agenda on ollut Euroopan tason politiikkaa, mutta myös kansallinen politiikka on toiminut näissä pysyvissä puitteissa, joissa meidän kaikki tavoitteemme ovat olleet jonka kautta olemme vieneet eteenpäin ja perustelleet kaikenlaisia päätöksiä. Ja tässä parlamentissa lähes aina on mainittu Lissabon agenda. No tämä oli suuri sysäys, tämä, tämä aloite, vaikka nytkin kymmenen vuotta myöhemmin kun tavoitteena oli se, että kuilu, joka on edelleen esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltojen välillä ei ole pienentynyt teknologiassa ja innovaatiossa, vaan se on, vaan se on valitettavasti laajentunut laajentumistaan. Haluaisin kysyä komissaarilta tästä aiheesta. Miten näette tällaisen puiteohjelman kehittämisen ja mihin suuntaan sen pitäisi mennä? Miten sitä korvataan ja miten se saa jatkuvuutta sitten aikaan Lissabonin agendalle. Tämä Communication Innovation Act, jonka komissio on julkaissut, on äärimmäisen tärkeä. Olen siitä yhtä mieltä ja on aivan selvää, että kysymykset kuten teolliset tekijänoikeudet, patenttikysymykset, investoinnit, innovaatiot, yhteistyö, työ teollisuuden ja yliopistojen välillä, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Siksi haluaisin tietää, minkälaista työtä komissio aikoo tehdä, jotta koko eurooppalaiselle hankkeelle annettaisiin sellainen viitekehys, joka jollakin tavalla korvaisi Lissabonin agendan. Vielä kaksi konkreettista asiaa. Ensinnäkin PK-yrityksien osalta pääsy luottojen piirin on hyvin vaikeaa. Pankkipääoman kriteerit Basel kahden puitteissa aiheuttavat suuria esteitä pk-yritysten pääsylle luottoon. Ne eivät saa luottoja. On joitakin aloitteita, joilla tätä asiaa tutkitaan, mutta pohdin, tuleeko komissiolta tällä vaalikaudella lisää tämänkaltaisia aloitteita. Ja sitten toiseksi Euroopan autoteollisuus, muutkin kuin Opelin tapaukset. Minä espanjalaisena olen sitä mieltä, että tuotantolaitokset, niiden täytyy olla tehokkaita, kustannustehokkaita totta kai. Mutta uskon, että on myös toinen ulottuvuus, joka tähän liittyy, eli kansainvälinen kilpailu. Ja jotkin alat, kuten maatalousala ja tunkeutuminen muille markkinoille kuin Euroopan markkinoille, ja tähän liittyvät esteet, niin nämä näkyvät samalla tavoin autoteollisuudessa. Eli tämä on myös sellainen ulottuvuus, joka mielestäni tulisi ottaa huomioon. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksesta, sitten Grote. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää komission jäsen Verhoigenia. Täällä puhuttiin autoteollisuudesta. Olen esittelijänä euro 5 ja 6 päästynormeista. Te olette olleet tärkeässä roolissa, kun tätä työtä on tehty. Kompromissi oli valmis, <laughs> komissio oli valmis kompromisseihin. Kiitos tästä oikeanlaisesta politiikasta juuri Cars 21 aloitteessa. Silloin luotiin sellaista politiikkaa, josta pitkällä aikavälillä pystytään hyötymään autoteollisuudessa. Puhuitte sitten tulevaisuuden teknologioista, kriisi, hiilidioksidipäästöt ja niin edelleen. Nämä ovat kaikkia avainkysymyksiä ja tämän, tässä kaiken avainosassa täytyy olla – varastointiteknologia, päästöjen varastointi, olipa kyse sitten sähköautoista tai muista. Mutta olen tässä hieman huolissani, koska emme ole vielä saaneet näitä uusia autoja koti ovellemme parkkiin, koska tässä on ongelmia esimerkiksi infrastruktuurin kanssa, kuinka uutta infrastruktuuria voidaan luoda, tässä täytyy päästä eteenpäin. Ja sitten tutkimus järjestelmän rajojen yli täytyy harjoittaa tutkimusta. Jos annetaan rahoitusta, niin yleensä sitä annetaan tietyille teollisuuden aloille, kuten autoteollisuudelle tai energia-alalle. Ja mielestäni tässä pitäisi ylittää tietyt rajat. Ja pyytäisinkin tässä yhteydessä teiltä komission jäsenenä, että lisättäisiin painetta siihen, että toimittaisiin tavallaan rajat ylittävästi, kun jaetaan resursseja. Ja olen yhtä mieltä siitä, kun sanotte, että pitää luoda yrittäjäystävällistä politiikkaa, mutta myös yhteiskunnalliset vaikutukset pitää arvioida. Työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, nämä kaikki liittyvät tähän. Eli uuden komission täytyy ottaa välttämättä huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus. Miten ihmiset, siis näin ihmiset voivat luottaa Euroopan, kun he tietävät, että tutkitaan todella kaikkia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Thank you all, thank you all, Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen eh, hyvästä ja erittäin avoimesta puheenvuorosta. Ja eh, minulla ei ole ollut iloa eh, työskennellä teidän kanssa aikaisemmin ja minua harmittaa nyt jo valmiiksi, että emme saa teidän kanssa seuraavaa viittä vuotta työskennellä, ellei Saksan hallitus nyt tee ihan muita päätöksiä. Eh, te uskotte hyvin vahvasti teollisuuspolitiikkaa ja se on hyvin tärkeää. Ja te kiinnitette siihen moniin asioihin huomiota, joka tälle valiokunnalle on tärkeää. Esimerkiksi se, että Euroopan unionissa ei ole mahdollista saada hyvää, hyvin toimivaa taloutta ilman vahvaa innovaatiokykyistä teollisuutta. Ja minusta on tärkeää, että tässä valiokunnassa me tältä pohjalta työskentelemme voimakkaasti. Puhuitte tärkeistä teknologioista, koulutuksen, tutkimuksen välttämättömyydestä. Ja sitten vielä yksi asia, mistä minulla on erityinen kysymys. Nimenomaan se, missä määrin komissio työstää uusia konsepteja teollisuudelle, jotka liittyvät tähän cradle to cradle periaatteeseen, eli siihen, että tuotamme tuotteita, jotka ovat maailman huipulla liittyen yhteiskuntaan, jossa ei ole enää jätteitä. Ja sitten toinen kysymys, älkää Äh, nyt pahoittako tänne, koska olen belgialainen äh, meppi ja asun Antwerpenissä, joten sen vuoksi minun täytyy nyt esittää muutama kysymys Opel Antwerpenistä. Te olitte ihan avoin tästä ja oikeastaan olen ihan samaa mieltä kanssanne, paitsi että minusta se ei äh, ole ihan yhtäläistä sen kanssa, mitä tänä päivänä tapahtuu ja mitä me luemme lehdistä. Te sanotte, että päätöksiä voidaan tehdä va- valtion tuesta vain, mikäli ne eh, perustuvat taloudellisille argumenteille. okei, okay, siitä olen samaa mieltä. Mutta eh, taloudellisista argumenteista me emme tiedä. Minun käsittääkseni eh, Belgian hallitus, Flanderin hallitus, eivät he tiedä, mitä, mitkä taloudelliset kriteerit määrittelevät, äh, onko esimerkiksi Belgian äh, Opel tarpeeksi toimiva vai ei. Tämä tulee Der Spiegelistä, vaikkakin tämä oli nyt Flanderin lehdistössä. Tässä sanotaan, että Saksan hallitus antaa Antwerpenin Opel-tehtaan eh, kaatua. Eli Saksan hallitus sanoo, että kovien taloudellisten kriteereiden perusteella eh, Antwerpenin Opel-tehdas eh, tuottaa vähemmän kuin esimerkiksi Bochumin tehdas. Onko Saksan hallituksen tehtävä kirjata tällaista asiakirjoihin? tai edes tai ylipäätään vuotaa lehdistölle. Ei todellakaan ole mukavaa lukea tällaista aamulla lehdestä, ainakaan jos tulee Antwerpenistä, kun tietää, mitä tämä merkitsee niille työläisille, jotka tuolla tehtaassa toimivat. Toiseksi, miten komissio reagoi tähän? Missä vaiheessa komissio tulee antamaan selkeyttä näistä taloudellisista kriteereistä? Eli toisin sanoen, milloin komissio ottaa selkeän kannan tähän valtion tukeen? Minä pelkään sitä, että komissio tekee tämän vasta siinä vaiheessa, kun on liian myöhäistä. Koskapa te, herra komission jäsen, nyt osaatte olla aika suorapuheinen, niin pyytäisin, että sanoisitte vielä sanasen tästä Opel Antwerpenistä. Lopuksi vielä, minusta tuntuu, että ainoa järjestö, joka tänä päivänä toimii todella eurooppalaisesti äh, tässä äh, autoteollisuusongelmassa ja kysymyksessä on äh, Euroopan ammattiyhdistysliike, EAY. He uskaltavat puhua solidaarisuudesta ja minusta komissio puhuu solidaarisuudesta aivan liian vähän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 Ja minulla olisi spesifi kysymys tähän liittyen. Eli Opelista siis. Kanadalais-venäläinen liittymä, eihän se, tai voiko se aiheuttaa tällaista siirtymistä Euroopan rajojen ulkopuolelle? Puolassa on jo puhuttu Gliwitsin tehtaan siirrosta Venäjälle. Onko tämä totta tai piileekö tässä mitään totuuden jyväsiä? Mitä varmuutta komissio voi meille antaa näistä asioista? Onko tässä kyse siis siitä, että todella ollaan siirtymässä Venäjälle halvempien työkustannusten takia, mutta tämä ehkä tulee vaikuttamaan sitten laatuun, joka heikkenisi tätä kautta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Balsitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už. Kiitos. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä, joka liittyi teollisuuden tulevaisuuden näkymiin. Olen itse uusi parlamentin jäsen ja kun palaan kotimaahani, minulle esitetään siellä hyvinkin tiukkoja kysymyksiä, koska me olemme tällä hetkellä hyvin vakavassa tilanteessa ja tämän vuoden alussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa me teimme tutkimuksen liittyen näihin ongelmiin, joita PK-yrityksillä on. Tämä tutkimus kattaa kaikki 27 jäsenmaata, mutta keskittyy erityisesti euroalueen maihin. Monet yritykset, joilla on tällä hetkellä ongelmia rahoituksen suhteen, ne saavat rahoitusta esimerkiksi aluekehitysrahastoista ja muista rahastoista. Toisissa EUn jäsenmaissa, jotka eivät ole euroalueen jäseniä, siellä vaikeudet ovat vieläkin suurempia yritysten toiminnan rahoituksen suhteen. Hyvä komission jäsen, haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on tästä taloudellisesta tuesta tulevaisuudessa. Eikö sen oli, tulisi olla tarjolla kaikille jäsenvaltioille samalla tavalla? Jos me haluamme saavuttaa sen, mitä mainitsitte, toisin sanoen nämä päämäärät, jotka liittyvät innovaatioon, kestävään kehitykseen ja niin edelleen, Tämä olisi minun kysymykseni, joka liittyy tähän kilpailukykytavoitteeseen ja solidarisuustavoitteeseen, joka meillä on. Kiitos sitten Carvalho. Senhor Comissário, muito obrigada, eh, Senhor Comissário, pela apresentação. Kiitos hyvä komission jäsen ja kiitokset tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Haluaisin onnitella komissiota siitä, että se on omaksunut horisontaalisen lähestymistavan suhteessa innovaatioon. Minun mielestäni tämä on hyvä asia, jos otamme huomioon sen haasteen, joka Euroopalla on. Me tarvitsemme globaalin yleisen vastauksen tähän ongelmaan ja täten innovaatiopolitiikan tulisi olla muiden poliitikkojen keskiössä, ja näinhän komission jäsen sanoikin asian olevan. Sen täytyy löytyä eurooppalaisen politiikan pohjalta ja tiettyjen avainsektorien uudistamisen pohjalla. Haluaisin tietää, miten teidän mielestänne tämä innovaatiostrategia, miten se tulee auttamaan tässä teknologisessa murroksessa – joka esimerkiksi kuljetussektorilla mm, meriliikenteessä on edessä. Ja voisitteko mainita ehkä jonkun muun tai muita sektoreita, toisin sanoen sellaisia teollisuuden aloja, jotka kuluttavat paljon energiaa ja jotka ovat nyt suurissa vaikeuksissa sen takia, että esimerkiksi tilauskanta on vähenemään päin, esimerkiksi keramiikkateollisuus. Miten tämä komission innovaatiopolitiikka tulee auttamaan näitä teollisuuden aloja, jotta ne voivat löytää uusia mahdollisuuksia teknologian tasolla? Kiitos sitten Bellet. Äh, vielen äh, Herra puheenjohtaja, kiitos äh, hyvästä yhteistyöstä työstä. Puun hitaasti, niin varmasti että koska tiedän, että osaatte hollantia. Toivotan teille paljon menestystä teidän jatkoelämässänne ja seuraavalla uralla. Asiaan, eli autosektori, herra komission jäsen on esitetty hyvin paljon kritiikkiä ei ainoastaan teitä kohtaan, vaan komissiota kohtaan ja sitä, miten se on toiminut viime viikkoina ja kuukausina autosektorin parissa. Kyllä mekin tiedämme, että ei voida palata 80-luvulle onhan nyt tässä puhuttu paljon siitä, miksi Euroopan komissio ei tee samalla tavalla nyt kuin se teki aikoinaan terästeollisuuden suhteen. No me tiedämme, että nyt meillä on eri perustamissopimus eikä komissio voi toimia niin kuin 80-luvulla. Mutta olisimme toivoneet, että komissio olisi toiminut proaktiivisemmin, eikä nyt vieläkään ole liian myöhäistä. Ja koko tämä äh, absurdi äh, nationalistinen toiminta äh, Saksassa, Englannissa joka puolella ja nämä valtion tuet ynnä muut. Minusta tämä kaikki oltaisiin voitu välttää ja oltaisiin voitu koordinoida tämä kokonaan paremmin ja minusta vieläkin olisi siihen tilaa. Ja minusta olisi vieläkin mahdollista me olemme yrittäneetkin tätä suurten toimijoiden käyttämistä niin, että nämä suuret toimijat pitäisi vielä kerran saada pöydän ääreen neuvottelemaan esimerkiksi uusista teknologioista ja pyrkiä sitä kautta saamaan parempia strategioita. Te viittasitte markkinoiden syvimpään pisteeseen, markkinoiden alhoon. Minä uskon, että me olemme pääsemässä sieltä ylöspäin ja uuden sukupolven autot tulevat. Te sanoitte, että sähköauto ei ole vielä tuolla oven edessä, mutta se on tuolla nurkan takana jo kadulla. Se on melkein valmis. Ja kun markkinat sen sitten ottavat vastaan, niin se tulee todennäköisesti tapahtumaan nopeasti. Kyllähän me näimme sen aikaisemminkin pari vuotta sitten, että markkinat eivät romahtaneet, vaan elpyivät. Ja toki suurten auton valmistajien täytyy jonkin verran silloinkin sanoa irti työntekijöitään, mutta sitten kun pyörät ryhtyivät pyörimään, niin sitten jouduttiin palkkaamaan uusia ihmisiä irtisanottujen tilalle ja olettaisin, että nytkin kävisi näin. Luin Wirtschaftswoche nimistä lehteä. Kollega Girek viittasi tähän artikkeliin. Hän viittasi puolalaiseen tehtävään taaseen, joka voitaisiin mahdollisesti siirtää Venäjälle. Ja tässä Wirtschaftswochessa puhuttiin myös Antwerpenin tehtaasta, että se siirrettäisiin Venäjälle. Ja siinä te, te puhuitte tämän autovalmistajan autonomiasta, mutta minun mielestäni Euroopan eh, komission pitäisi nyt puuttua tähän. Tässä on kysymys teknologiasta, jota on kehitelty eurooppalaisella tuella, teknologiasta, jota tullaan toteuttamaan tulevaisuudessakin. Eihän voi olla niin, että eurooppalaisella tuella kehitetty teknologia vietäisi Venäjälle. Tuosta noin vaan, eihän se voi olla tarkoitus. Ja te ja teidän seuraajanne, teillä on komissiossa hyvin tärkeä väline puuttua tähän ja antaa selkeä merkki autonvalmistajalle. Mikäli me haluamme työskennellä uuden teknologian parissa, niin silloin on tarkoitus, että tämä uusi teknologia jää Euroopan markkinoille, eikä niin, että Opel siirtyy kokonaan Venäjälle. Joten tässä on kysymys tavallaan siitä, että vapaaehtoisestikin te voisitte puuttua tähän asiaan. Kiitos. Herzlichen Dank, Kollege. Kiitoksia. Nyt täällä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä listallani. Jos yritätte nyt vastata näihin kysymyksiin lyhyesti, niin saatte puheenvuoron, mutta sen jälkeen kyllä muiden kollegoiden saattaa olla aika hankala tähän ehtiä väliin, koska on tulossa seuraava vieras. Aivan lyhyesti. Tiivistän nyt kaikki kysymykset, jotka liittyvät autoteollisuuteen. Kasti Jytevera, kiitos siitä, mitä sanoitte. Tilanne ei ole aivan näin kielteinen. Kun vertaillaan innovaatiokykyä ja tuottavuutta, meidän asemamme Yhdysvaltoja, Yhdysvaltoihin ja muihin nähden on kyllä hieman parantunut, mutta ei kylliksi. Ja agendan uudistaminen ei tavallaan jatku vuoden 2000 Lissabonin strategiasta. En tiedä, mistä tämä väärinkäsitys nyt on tässä tullut esiin emme toimi niin kuin sanoit, sanotte, vaan toimimme kasvun ja työllisyyskumppanuuden vuoden 2005 agendan perusteella, joka on aivan erilainen kuin vuonna 2000 laadittu versio. Ja vuoden 2010 kyseenalaiseen tavoitteeseenhan ei voida päästä. Eli tässä täytyy todella katsoa, mihin tuloksiin todella voimme päästä. Ja seuraavaksi tulemme jälleen luultavasti kattamaan viiden vuoden jakson ja käytämme tässä pohjana viime vuosien kokemuksia. Haluamme parantaa hanketta ja uskon, että meidän täytyy keskittyä entistä enemmän, työstää prioriteetteja entistä paremmin ja jättää kaikki turha syrjään ja keskittyä siihen, mitä todella täytyy tehdä Euroopan tasolla. Meillä on kuitenkin koko joukko hyviä kokemuksia kasvu- ja työllisyyshankkeesta, erityisesti sellaisen mekanismin kautta, jolla yhden jäsenvaltion hyvät kokemukset voidaan tavallaan siirtää muualle. Eli että opimme toinen toisiltamme. Tämä kaikki on kehittynyt oikein mukavaan suuntaan. Olen tästä tyytyväinen. Ja käytettiinpä mitä mittatikkua hyvänsä. Innovaatiokykyä, tuottavuutta, teknologian kehitystasoa – kun vertaillaan maailmanlaajuisesti asioita, niin aina on olemassa joitakin EUn jäsenvaltioita, jotka ovat aivan kärkiryhmää. Maailman innovatiivisimmat yhteiskunnat ovat Euroopassa. Sveitsi on tällä aivan ykkösenä ja sen jälkeen tulevat Ruotsi ja Suomi ja vasta sen jälkeen yhdysvaltalaiset. Eli olipa ala mikä tahansa, kyllä eurooppalaiset siellä kärkijoukoissa jylläävät. Eli ei ole mitään sellaista, mitä eurooppalaiset eivät osaisi tai pystyisi tekemään. Emme ehkä pysty tekemään kaikkea kaikkialla tai yhtä aikaa, mutta pystymme oppimaan toisiltamme niin, että jonkin järjestelmän hyvät kokemukset siirretään toisaalle. Ja tähän tulemme keskittymään seuraavassa strategiassa. Sitten täällä puhuttiin PK-yrityksistä ja vapaakauppasopimuksesta. Meillähän on jo tämä Small Business Act. Se oikeastaan luo tälle politiikalle puitteet. Tässä ei kehitetä mitään uutta, vaan nyt täytäntöön pannaan sitä, mitä on luotu. Ja sitten pk-yritysten vaikeuksista saada luottoja, tämä on aivan oikein, mutta tässäkin on suuria eroja valtiosta toiseen. Joidenkin äh, suurten pankin kohdalla tämä luotonanto on äärimmäisen hankalaa. mutta joissakin tapauksissa pk-yritykset pääsevät julkisiin pankkeihin ja niiden lainoihin paremmin käsiksi, paljon helpommin. Ja ne määrät, joita pankit lainaavat jäsenvaltiossa pk-yrityksille, ovat kuitenkin paljon suurempia kuin mitä ennen ovat olleet. Sitten Matias Grote ja autot. Tässä onkin yhteys sitten tähän vaikutusten arviointiin yhteiskunnallisesti. Olen aivan yhtä mieltä tästä. Tässä on vielä varaa parantaa ja parlamentin painostuksellakin voimme tässä päästä eteenpäin. Sitten Opel, siihen palaan pian. Siihen viittasi myös herra Girek. Herra Balatsitis sitten Puhuin jo PK-yrityksistä. Ei ole totta, että niitä tuetaan ainoastaan euroalueella, vaan myös investointipankki tukee niitä eri keinoin. Tässä ei tehdä mitään eroa. PK-yritykset ovat olleet oma vastuualuettani ja Euroopan investointipankki on todella ollut tässä mukana ja toimet liittyvät pk-yrityksiin. Sitten tässä viitattiin samaan apuun kaikille. No mitä tämä tarkoittaa? Jos tämä tarkoittaa sitä, että sama lainsäädäntö kaikille, no kyllä, näin on. Mutta entä sitten samanlainen apu, avunanto kaikille? No tämä on hieman kyseenalaista. Eikä tässä solidarisuudessa ole kyse siitä, että pienemmille annetaan enemmän ja ne, jotka ovat jo voimakkaita, eivät sitten saa yhtä paljon. Jos kaikkia tuettaisiin aivan samoin ehdoin, niin eihän tällä politiikalla olisi mitään mieltä, koska ideanahan on juuri se, että tuetaan niitä, jotka ovat jääneet hieman jälkijunaan Ja tätä kautta vahvistettaisiin sitten solidaarisuusulottuvuutta. Ja sitten se, mitä Carvalho sanoi teknologisesta innovaatioista. Ne voivat erityisesti yksityisen ja julkisen kumppanuuden ja puiteohjelman kautta päästä eteenpäin. Tiedonannossa tästä puhutaankin jo ja tässä täytyy keskittyä siihen, että vältetään päällekkäistä työtä, jotta päästäisiin tuloksiin. On myös muita poliittisia välineitä, joiden kautta voidaan saada aikaan teknologista edistystä. Esimerkiksi mitä tulee moottoriajoneuvojen päästösäännöstöihin, parlamentti pyrki tässä tavallaan tietynlaisen vallankumouksen tällä alalla. Se, mikä nyt on edessämme ja mikä on tärkeintä, on se, kuinka tämä taakka, joka päättökaupasta koituu, jaetaan eri toimijoiden kesken. Aikaisemmin keskustelimme asiasta jo tässä valiokunnassa jotakin kertoja ja tähän liittyy tällainen hiilivuotokysymys. Mitä tehdään niille yrityksille, jotka tarvitsevat runsaasti energiaa niiden tuotantoon luonteen takia, jotka tuottavat paljon päästöjä, mutta ovat kuitenkin sitten kilpailualttiita. Voi käydä niin, että että nämä yritykset joutuvat sulkemaan Euroopassa ja sitten ne saastuttavat jossakin muualla. Tämä olisi kaikkein pahinta. Ja kun näin ajatellaan, niin komissio on analysoinut kaikkia teollisuuden aloja ja pienempiä aloja ja kaikki ne alat on nyt tunnustettu tai tunnistettu, jotka ovat tällaisia hiilivuotoriskialttiita Tässä pitäisi arvioida näitä, tätä taakkaa sen mukaan, mitä teknologiaa yritys käyttää. Eli se yritys, joka käyttää kaikkein uusinta teknologiaa ja saastuttaa tätä kautta vähiten, olisi parhaassa asemassa. Ja olen vakuuttunut siitä, että se mitä tässä olemme nyt ehdottamassa, tulee edistämään teknologian kehitystä osaltaan. Sitten vielä autoteollisuudesta ja yleisesti sen tulevaisuudesta. Cars 21 aloitimme jo vuonna 2004. Kukaan ei kiistää, eikä sitä voidakaan kiistää, että tämä on kaikkein uuden aikaisin konsepti maailmassa, mitä tulee autoteollisuuteen. Ja tästä kaikki ovat yhtä mieltä. Tätä konseptia ollaan toteuttamassa ja kriisin syyt ovat aivan toisaalla. Komissiolla ei ole tällä hetkellä tahtoa eikä mahdollisuutta tehdä sellaista politiikkaa, että tuotanto, kiintiöt tai hinnanmuodostukset ja tuet tehtäisiin tietyllä tavalla, koska tässä ei ole mitään yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa. Ja Opel unohtaa aina sen, että tuet ovat tavallaan periaatteessa kiellettyjä Euroopan unionin perustamista sopimuksessa. Ne ovat ainoastaan joissakin tapauksissa mahdollisia, eli silloin kun komissio päättää, voidaanko antaa valtion tukia tietyssä poikkeustilanteessa. Ja tälle on olemassa selkeät säännöt. Jos esimerkiksi rakennerahastoista maksetaan lisätukia, niin tätä koskevat säännöt ovat täysin erilaiset, koska tässä pyritään luomaan työpaikkoja. Olisi täysin järjetöntä antaa rakennerahaston varaja jollekin yritykselle työpaikkojen luomiseksi, jos työpaikkoja ei syntyisi. Mutta tästä ei nyt puhuta, vaan nyt puhutaan interventioista, joita valtiot syöttävät markkinoille. Jos yritys tai koko tuotantoala joutuu kriisiin, niin milloin valtio voi puuttua peliin? Komission tulisi selkeyttää, tai täällä on sanottu, että komission tulisi vihdoin selkeyttää tilannetta, mutta me olemme puhuneet selkeällä kielellä alusta lähtien. Eli on sanottu, että komissio tulee sallimaan tämän ainoastaan siinä tapauksessa, että tuista tehdään päätös äh, rakennemuutossuunnitelman ja tuotantosuunnitelman kautta, niin että yrityksestä tulee kestävä ja tehokas pitkällä aikavälillä, mutta äh, tällaista päätöstä ei ole vielä tehty. Komissio on todennut kolmessa ministerikokouksessa, jotka siis järjestettiin oikeastaan Saksan tahtoa vastaan, ja useissa konferensseissa on todettu, että että kyllä kaikki hallitukset ovat olleet tietoisia tilanteesta. Myös Flamin, äh, Flanderin hallitus, Belgian hallitus ovat tienneet, missä mennään. Eli kaikki hallitukset tuntevat säännöt, kaikki hallitukset ovat mukana toimissa, luomassa ja tarkastelemassa tätä uutta suunnitelmaa myös Espanjan, Puolan, Belgian ja Ison-Britannian Hallitukset ovat tässä mukana ja määräaika tähän on huomenna, siis huomenna. Vasta tämän jälkeen voidaan päättää siitä, voidaanko tukia sallia ja missä muodossa. Ja komissio on aina tehnyt selväksi parlamentin kanssa keskustellessaan, että se tulee tarkastelemaan asiaa tiukasti eikä tule hyväksymään sitä, että että tuet sidottaisiin ainoastaan tiettyihin tuotantolaitoksiin ja työllisyystoimiin. Tätä emme tule siis hyväksymään. Saksan hallitus, sillä ei ole mitään, mitään mahdollisuutta tuomita näitä kysymyksiä, mitä tulee General Motorsiin – ja muihin. Ja jos Saksan hallitus on jotakin sanonut näistä asioista, se ei ole sen omaa tietoa, vaan se on tietoa, jota on tullut edelliseltä omistajilta. Ehkä voimme palata tähän kysymykseen vielä kahden kesken. En voi tästä tietoja tuoda julki, koska nämä ovat liikesalaisuuksia, mutta voin sanoa, että Antwerpenin kohdalla vanhan omistajan arvio on erilainen kuin tulevan omistajan. Tässä on suuri ero. Ja tämä, äh, itse olen sitä mieltä, että Antwerpenin tehtaalla on mahdollisuus ja että se myös ansaitsee mahdollisuuden. Mutta ehkä jatkan tästä teille todella vielä henkilökohtaisesti. Sitten teknologian siirto Venäjälle kuulkaapas nyt, teknologian siirtoa tapahtuu joka päivä. Me olemme siirtäneet tuotantomme Kiinan, Kiinaan ja muualle, mutta kysymys kuuluu, millä ehdoin tätä tehdään? Teknologian siirto ja tuotannon, tuotannon siirto kuuluu vapaaseen kauppaan ja sen järjestelmään. Ja jos tässä siirretään toimintaa nyt Venäjälle, ilman lisenssejä, lupia ja ilman teollisuus- ja tekijänoikeuksien huomioon ottamista ei ole hyväksyttävää, mutta tässä onkin suunniteltu ja mikä on ollut syynä siihen, miksi General Motors salli tämän myynnin. Eli tässä suunnitellaan nyt siis sitä, että Openin ja General Motors Euroopan teknologialla ja Venäjän olemassa olevalla kapasiteetilla kehitettäisiin uusi automalli Venäjän markkinoita varten. En halua sulkea pois sitä, että venäläiset pitkällä aikavälillä olisivat kykeneväisiä viemään autoja muualle mutta tällä hetkellä suunnitellaan siis mallia tai malleja, jotka suunnattaisiin Venäjän markkinoille. Ja tämä on General Motorsin ja Opelin Euroopan tahojen puolesta suuri mahdollisuus. Ja sitten vielä tuotannon siirrosta. Ei nyt olla naiveja. Sellaiset yritykset, jotka pyrkivät ainoastaan valitsemaan tuotantopaikkansa tuotannon kustannusten perusteella, eivät ole, tule missään nimessä koskaan olemaan yhdelle paikalle usko, usko, uskollisia. Eli jos ne nyt siirtyvät Latviaan, varmasti myöhemmin siirtyvät Venäjälle, tai jos he nyt siirtyvät Puolaan, niin myöhemmin sitten Ukrainaan. Mutta nämä ovat sellaisia tuotanto- laitoksia, joita ei kuitenkaan pystytä missään tapauksessa pitämään Euroopassa. Eli on turha kuvitella, että täällä pystyttäisiin pitämään sellaista teollisuutta, joka on ainoastaan halpatuotantoa. Emme me voi Euroopassa maksaa näin halpoja palkkoja, emmekä myöskään halua maksaa näin huonoja palkkoja. Emme voi käydä kilpailua, emmekä haluakaan käydä kilpailua kiinalaisen halpatuotannon kanssa. Eli siksi on tärkeää, että eurooppalainen teollisuus ei ole tuotantoketjun alapäässä, missä tuotantokustannuksilla on tärkeä rooli, vaan asetamme teollisuutemme yläpäähän, jossa tuotantokustannusten rooli on suhteellisen marginaalinen. Eli siellä kilpaillaan enemminkin korkean teknologian kriteerein. Tämä liittyy autoteollisuuteen. Ja sen tulevaisuudesta haluaisin sanoa, että keskiluokkainen auto, joka on juuri tullut markkinoille, se maksaa 45 000 euroa, sen paras malli. Tämän tuotannon tuotantokustannukset ovat 1350 000 euroa. Eli kalliidenkin autojen kustannuksista tuotantokustannukset ovat marginaaliset ja siksi olen vakuuttunut siitä, että Euroopassa voidaan säilyttää autoteollisuus. Nyt pyydän vielä anteeksi puheenjohtajalta, että en aivan pitäytynyt tässä aikataulussa. Aber es zeigt natürlich auch... Niin. Tämähän osoittaa vain, miten tärkeitä nämä kysymykset ovat ja miten niitä täytyy perusteellisesti käsitellä ja välillä vieraita täytyy pyytää odottamaan ja haluaisin, että kaikki saisivat käyttää puheenvuoron ja kaikki voisivat nyt yrittää olla hieman lyhykäisempiä. Täällä on nimittäin seitsemän puheenvuoropyyntöä jo. Pytikova. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitokset teille, herra Verhoigen, tästä kuvauksesta, jonka meille annoitte. Olen pahoillani siitä, että seuraavana viitenä vuotena emme voi vääntää kättä enää siitä, miltä Euroopan teollisuuspolitiikan tulisi näyttää. Olen samaa mieltä, että tärkeintä on tehdä tulevaisuuden teollisuus kilpailukykyiseksi, mutta kun te puhuitte kilpailukyvystä ja kestävyydestä, niin uskon, että siihen täytyy lisätä, että kestävyys on se, joka loppumetreillä kaiken ratkaisee. Ja jos me haluamme saada poliittista tukea eurooppalaiselle teollisuuspolitiikalle, joka olisi kykeneväinen toimimaan tulevaisuudessa, niin tarvitsemme narratiivisuutta joten, jonka kautta me voimme tehdä tämän näkyväksi. Ja silloin tämä ajatus on lähtökohtaan oikeastaan tällainen ekologinen teollisuusvallankumous, jota täytyisi painottaa vielä. Sen vuoksi en ole ollenkaan niin iloinen siitä, että, että tässä otsikossa, kun puhutaan hiilivuodosta, nyt on todennäköisesti, kun pyritään auttamaan yrityksiä Euroopassa, annetaan poikkeuksia näihin hiilidioksidipäästöihin. Silloin ei saada aikaan tätä tarvittavaa innovaatiosykettä. Toisekseen en usko, että välttämättä voidaan tai pitäisi edes puhua tällaisesta pitkän aikavälin eurooppalaisesta autopolitiikasta – Amerikkalaiset investoivat Barack Obaman suunnitelmassa 2,3 miljardia kiinteistöihin. Kiinalaiset eh, ottavat siitä 75 miljardia. Ja tässä näkyy tällainen suuri panostus, eh, jonka on tarkoitus johtaa tällaisen suuren teknologialoikkaan – enkä ole vakuuttunut, olemmeko me siihen kykeneviä. Kolmanneksen olette ihan oikeassa tästä transatlanttisesta kilpailusta ja yhteistyöstä. Toivoisin, että komissio ja myös me painottaisimme vielä enemmän yhteistyötä kolmansien näiden äh, nousevien uusien talouksien kanssa. Kiina äh, tulee tekemään yhtä paljon äh, standardisoinnille kuin me tai USA. Sitten vielä Opelista. Kuulen teidän sananne, mutta en usko, että nämä tuet todellakin annetaan taloudellisen kestävän konseptin perusteella. Ja te ette sanoneet mitään siitä, mikä tämä Magnan esittämä konsepti sinällään tulee vaikuttamaan teollisuuspolitiikkaan. Toivoisin, päätyisimme teollisuuspolitiikassa hieman kovempaan äh, asenteeseen liittyen tällaisiin äh, subventeihin, subventoihin, tukiin, jotka eivät johda mihinkään uuteen innovaatioon. Grazie. La parola al collega Benotsene. Kiitos. Seuraavaksi Benotsene. Ja mahdollisimman lyhyesti. Prego. Prego. Tak, herr kommissär Verheugen. Øh, Tack för samarbetet. Kiitos Verhoigen, kiitos yhteistyöstä näiden vuosien aikana. Olin kovin iloinen, kun kuulin komission huomautukset siitä, että teollisuuspolitiikan ei tule olla protektionistista. Te sanoitte myös, että kasvu on elpymässä nyt jo tämän vuoden puolella tämä kasvu tai elpyminen, voisiko olla, että se on nimenomaan kiitos näiden kansallisten tukipakettien ja EUn tukipakettien? Kysymykseni Verhoigenille kuuluu kuitenkin. Onko komission jäsen samaa mieltä siitä, että näiden tukipakettien aika on ohitse ja veronmaksajien rahoja pitäisi käyttää kehitykseen ja innovaatioon niin, että voimme parantaa yritysten kilpailukykyä, eikä käyttää näitä rahoja enää sellaisiin yrityksiin, jotka eivät selviä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Minä tiedän, että nämä yritykset, jotka eivät enää pärjää, siellä on paljon työpaikkoja, mutta esimerkiksi Tanskan suurin telakka on päättänyt lopettaa 2012. Maksaa todella paljon enemmän rakentaa tankkilaiva, konttilaiva Tanskassa Euroopassa kuin mitä se maksaa Aasiassa. Ja kysymys onkin, tuleeko meidän käyttää nämä rahat innovaatioon vaiko valtion tukeen. Minusta olisi paljon järkevämpää käyttää tämä raha innovaatioon ja kehitykseen ja sitten kouluttaa uudelleen työntekijät. Kysymys numero kaksi. Meillä on paljon PK-yrityksiä, jotka ovat Euroopan teollisuuspolitiikan selkäranka. Kuuntelin Verhoigenin huomioita vapaakauppasopimuksista ja siitä, että halutaan antaa eurooppalaisille yrityksille tällainen yhtäläinen lähtökohta. Ja tällaiset sopimukset, joita tehdään, niin oletan, että me saamme pääsyn niiden markkinoille samalla tavalla kuin ne saavat pääsyn meidän markkinoillemme. Ja se on ihan välttämätöntä, että PK-yrityksillä tulevaisuudessa on mahdollisuus päästä uusille markkinoille, jossa kansalaisten ostovoima kasvaa koko ajan. Sen vuoksi olettaisin, että nämä vapaakauppasopimukset, mitä tullaan tekemään, niin se tulee myös vaikuttamaan meihin. Dankeschön. Kiitoksia sitten Balskova. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, talán nem véletlen. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Ei ole sattumaa se, että monissa puheenvuoroissa on esille tullut pk-yritykset ja niiden tilanne, koska jos tarkastelemme pankkisektoria, niin se on pikkuhiljaa pääsemässä takaisin jaloilleen. Te omistitte aika paljon puheenvuorossanne aikaa tälle, mutta vain puolikkaan lauseen PK-yrityksille, ja ne ovat kuitenkin suurimpia häviäjiä. Kun me puhumme tässä pelastusoperaatioista ja muista vastaavista toimista, no ne ovat asia sinällään, mutta onko oikein rakentaa mekanismeille, jotka johtavat siihen, että markkinat loppujen lopuksi säätelevät itse itseään. Meidän täytyy tarkastella sellaista skenaariota, jossa luottolamalla on vaikutus esimerkiksi Amerikkaan, Amerikassa toimintansa aloittaneeseen yritykseen. Meidän täytyy tarkastella kilpailutilannetta, mutta todellisuudessa me vain olemme joutuneet toteamaan, että pääoma ei ole ollut riittävästi yritysten käytössä eikä mitään rahoituksellista tukea ole pystytty niille tarjoamaan. Yksi tosiaalinen vaikeus on se, että meillä on hyvin vähän kotimaisia yrityksiä. Monikansalliset yritykset kyllä saavat äh, rahoitustukea, niillä on suunnitelmat olemassa ja hyvä niin, koska tietenkin jos nämä yritykset äh, joutuisivat laittamaan lapun luukulle, niin menetettäisiin tuhansia työpaikkoja, mutta jos me haluamme lisätä turvallisuutta esimerkiksi eh, lentoteollisuuden saralla, eh, niin meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä tekijät. Mutta jos me puhumme tilastollisin termein, niin meidän täytyisi keskittyä niille aloille, joissa menetykset ovat suurimpia. Valiokunnassamme me olemme jo antaneet eh, mielipiteemme talousarviosta ja me haluaisimme enemmän tukea pk-yrityksille – Tämä pätee myös siihen tilanteeseen, jossa puhutaan pankkituista pk-yrityksille, koska suurin osa EUn työpaikoista on riippuvaista, ovat riippuvaisia pk-yrityksistä. Me puhumme tässä tällaisesta rahoituksellisesta tsunamista, jonka me olemme joutuneet kohtaamaan. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että meillä on asianmukaiset olosuhteet kriisiin vastaamiseen. Jos me omaksumme dogmaattisen lähestymistavan rahoitusmarkkinoiden hallinnoinnissa, niin me emme ehkä tavoita sitä päämäärää, jonka olemme asettaneet. Tässä on puhuttu paljon poikkeuksista viime aikoina. Ja tämä on ollut haitallista monille pk-yrityksille. Kiitos, sitten Riera Madurel. Muchas Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää teitä ryhmäni nimissä äärimmäisen hyvästä yhteistyöstä, jota komission jäsenenä teitte aina parlamentin ja erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Kaksi kysymystä, jotka haluaisin lisätä siihen, mitä muut puhujat ovat todenneet. Ensimmäinen kysymykseni on että haluaisin kuulla lyhyesti siitä, miten CIP-ohjelma, eli kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma toimii. Komissio on tehnyt tiivistä työtä tämän osalta. Ja toinen kysymykseni liittyy alaan, joka kuuluu teidän vastuualueeseen, eli matkailu. Matkailu on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionin toimiala ja tähän asti Euroopan unionilla on ollut ainoastaan koordinaatiotuki toimivaltuuksia, mutta Lissabon tulee lisäämään näitä valtuuksia. Ja kriisi on vaikuttanut laajasti tähänkin alaan, ja siksi kysyisin, minkälaisia eurooppalaisia mahdollisia toimia voitaisiin ottaa käyttöön matkailun edistämiseksi myös innovaation näkökulmasta. Kiitoksia. Danke, kollega Ransdorf. Kiitos sitten Ramstorff. Danke, Vorsitzender. Es ist eine Freude, Herr Kommissar. Sie Kiitos. Suuri ilo nähdä teidät joukossamme. Minulla on yksi kysymys. Se liittyy tähän ongelmaan uusista mahdollisuuksista – käyttää metaanikaasuvarauksia äh, Ruot- äh, pohjoisen Venäjän äh, ikiroudan alueella. Se informaatio, mitä meillä on tästä, on se, että nämä metaanivarastot voitaisiin voitaisiin nykyisen kulutuksen perusteella, ne riittäisivät 200-300 vuotta. Tämä on uusi tutkimustulos ja se tulisi ehkäpä vähentämään meidän tulisi vahvistamaan meidän riippuvuuttamme Venäjästä jälleen kerran. Mutta tämä olisi kuitenkin yksi mahdollisuus tulevaisuudelle. Tällä on kuitenkin yksi varjopuoli. Jos tätä valmistellaan huonosti, niin metanikaasun käyttö käyttö energiatarkoituksiin. Sillä saattaa olla tuhoisia ympäristövaikutuksia. Ehkä me voisimme kuulla tästä hieman enemmän komission jäseneltä tästä uudesta mahdollisuudesta. Onko, tätä, onko tämä otettu huomioon? Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kulas. Kiitos sitten Koloska Bobinska. Dziękuję bardzo. W sobotę e, Irlandczycy powiedzieli tak dla... Mm, Lauantaina irlantilaiset hyväksyivät Lissabonin sopimuksen. Ja näin saatetaan päätökseen pitkä neuvotteluhanke, jossa käsiteltiin laajentumista ja toimielimellisiä uudistuksia – kaikki kollegat kiittävät teitä komission jäsen teidän tekemästänne työstä. Minä olen uusi jäsen ja haluaisin kiittää teitä siitä roolista, joka teillä on ollut tässä historiallisessa laajentumishankkeessa. Olemme todella tästä kiitollisia puolessa. Frau äh, Herr Rouva Hepáška. Seda, eh, vážený pán komisár, eh, EU, Európska únia vynakladá veľké eh, finančné prostriedky, ako aj veľké úsilie na to, aby podporovala vedu On, komissio on maksanut, antanut paljon rahaa innovaatioiden tukemiseen ja tämä on johtanut sitten siihen, että tämä ei estäisi äh, teollisuus- äh, ja tekijänoikeuksien äh, suojelua. Meillä ei kuitenkaan ole eurooppalaista patenttia. Onko komission jäsenellä jotain suosituksia tulevalle komissiolle ja meille niin, että me voisimme parantaa tätä mekanismia? Danke sehr. Der Kommissar hat das Wort. Kiitos. Sitten komission jäsen vastaukset. Einig in dieser Frage. Me olemme samaa mieltä tästä asiasta. Se rakentuu samalle hierarkialle, eli keskeisellä tilalla on kestävä kehitys. Mitä kestävämpää kehitystä meillä on yrityksissämme ja yhteiskunnissamme, sitä kilpailukykyisempiä olemme, koska maailma ympärillämme tarvitsee sitä. Eipä tästä sen enempää. Mitä tulee tähän hiilivuotoon? niin tältä osin voin teitä rauhoitella. Vain ne eh, sektorit eh, saavat poikkeuksia, jossa on tämä riski. Se, millä me tavalla tulemme tässä toimimaan, on ihan toinen asia. Nimittäin tässä on valittu lähteä benchmarking-järjestelmän eh, käyttämiseen – ja äh, sitten miettiä sitä, että millä tavalla nämä mahdolliset yritykset sitten äh, voivat tulla kyseeseen. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että äh, kunnianhimoisella benchmarkin järjestelmän käytöllä me tulemme tätä hoitamaan. Mutta siis me olemme periaatteessa ihan samaa mieltä. Ja Saksan, ennen Saksan liittovaaleja en sanonut tätä ääneen, mutta nyt voin sen sanoa. Euroopan teollisuuden tulevaisuus tulee olemaan vihreä, taikka sitten sillä ei ole tulevaisuutta ollenkaan. Näin yksinkertaista tämä on. On paljon ihmisiä, jotka ovat tienneet tämän jo kauan, mutta kestää aina hieman aikaa ennen kuin jokin idea lyö läpi. Olen samaa mieltä myös tästä mahdollisesta yhteistyöstä näiden nousevien talouksien kanssa. Me pyrimme todellakin tekemään yhteistyötä Kiinan, Brasilian, Venäjän kanssa, mutta täytyy sanoa, että tämä on vaikeaa. Se on vaikeaa. Eikä ongelma, eivätkä ongelmat ole ainoastaan meidän puolellamme. Mutta uskon, että tässä on kuitenkin suurta potentiaalia mitä tulee transatlanttiseen yritysneuvosto, me teemme hyvällä ja rakentavalla tavalla yhteistyötä. Ja mitä tulee tällaisiin mekanismeihin, raskaisiin mekanismeihin, kuten politbyroon ja muihin, mitä Kiinassa käytetään, niin siinä näkee joku tämä suuren eron, kun me teemme yhteistyötä amerikkalaisten kanssa, koska me voimme käydä todellista vuoropuhelua – niin äh, silloin pyörät lähtevät pyörimään. Olen ihan samaa mieltä, että tätä täytyy parantaa. Sitten tämä peruskysymys. Pitääkö valtion lähteä tavallaan tähän rakennemuutokseen vai ei. Minun mielestäni tässä sosiaali, äh, pitää antaa tavallaan tällainen sosiaalinen vastaus äh, tähän rakennemuutokseen sen vuoksi, että jos estetään tällaista rakennemuutosta, niin se johtaa siihen, että tilanne pahenee tämän työntekijän kohdalla. Olen samaa mieltä kanssanne. Ja sen vuoksi Euroopan komissio ei ole sormiaan siihen soppaan laittanut Euroopan budjetti Euroopan budjetissa ei ole yhtäkään euroa osoitettu tällaisiin toimiin. Se on asia, joka on vain ja ainoastaan puhtaasti jäsenvaltiotasolla. Ja ainoa asia, mitä me teemme, on, että me valvomme, että ei tapahdu kilpailun vääristy, vääristymiä. Komissio ainoastaan valvoo. Me emme puutu, te, ryhdy tällaisiin toimenpiteisiin. Rakennemuutosta ei tule estää, vaan tarvittava rakennemuutos on hyväksyttävä ja tunnistettava. Sen vuoksi käynnistinkin tämän pyöreän pöydän keskustelun autoteollisuuden kanssa, mutta myös muiden teollisuuden kanssa, tavoitteena kuulla niitä. Minusta olisi pitänyt kysyä jo vuosia sitten niiltä, että minkälaista rakennemuutosta te oletatte tapahtuvan ja mitä tarvitaan. Ja silloin oltaisiin ehkä kyetty oikeanlaisiin toimenpiteisiin eikä sellaisiin toimiin, mitä me tällä hetkellä näemme. Joten minä sanon, että minusta on parempi olla puuttumatta, kun ellei sitten ole kysymys ihan hyvin selkeistä poikkeuksista. kollega, joka tästä puhui, hänellä sanoi vielä sanoa, että komissiolla on tällainen yksinkertaistettu äh, tai on komissio on hyväksynyt tällaisen yksinkertaistetun, äh, aikataulutetun äh, tukisuunnitelman, joka on mahdollista tietyissä tilanteissa. Mutta nyt on kysymys ainoastaan finanssikriisin seurauksista, eikä siitä, että kilpailun äh, johtaisi, kilpailu olisi, olisi tämä syy, vaan siis finanssikriisi on ainoa syy näille tukipaketeille, joita jäsenvaltiot saavat antaa. Ja tähän on nyt sitten tällainen yksinkertaistettu menettely, että se olisi tarpeeksi nopeaa. Tämä nopeutettu ja yksinkertaistettu menettely on rajattu hyvin tiettyihin tapa- tapauksiin, jossa pyritään välttämään äh, tai lieventämään finanssikriisin vaikutukset. Ja tämä tukipaketti on ajallisesti rajattu. Opelin tapauksessa minusta Opel ei kuulu tähän pakettiin. Me emme tule pelastamaan mitään, tai meidän ei tulisi pelastaa mitään yrityksiä, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. Se on suuri virhe, ja ne poliitikot, jotka tämän virheen tekevät, saattavat ehkä saada menestystä lyhyellä aikavälillä seuraavissa vaaleissa, mutta pitkällä aikavälillä he vahingoittavat omaa kansantalouttaan. Meidän ei tule tällaiseen ryhtyä, vaan meidän tulee tukea rakenne muutosta ja, ja, ja muokata sitä. Ja ne ihmiset, joita tämä koskee, eivät äh, menetä elämäänsä. Sitten herra Baltso vielä näihin PK-yrityksiin. Luottojen anto PK-yrityksille ei kuulu EUn e toimielimille, vaan se on pankkijärjestelmän asia. Koska pankkijärjestelmä ei ole toiminut nyt hyvällä tavalla, olemme luoneet ohjelman, jolla helpotetaan pk-yritysten lainansaantia. jota ja tässä, näistä SIP-ohjelmista, niitä käytetään, siis, siis niitä käyttää Euroopan investointipankki, niin että investointipankki voi antaa näitä luottoohjelmia PK-yrityksille Euroopan laajuisesti. Ja näin investointipankki tekeekin. EIP ei voi tehdä tätä mikrohallintaa, ei se voi antaa satoja tuhat, tällaisia pikkuluottoja tai hallinnoida niitä. Sen vuoksi tämä on jaettu liikepankeille jäsenvaltioihin. Eli nämä ohjelmat PK-yrityksille esimerkiksi, kun tätä tarjotaan Unkarin pankeille, niin silloinhan nämä ovat poliittisia aloitteita, jotka ovat lähtöisin komissiosta. Me olemme nyt päässeet siihen eh, sille rajalle, mikä on mahdollista, koska EIPn eh, e eh, luottovolyymiä ei voida laajentaa, koska tässä vaaditaan myös oma pääoma. Ja me olemme nyt saavuttaneet tietyn rajan. Ja ilman massiivista investointipankin oman pääoman nostamista tätä ohjelmaa, SIP-ohjelmaa ei voida laajentaa ja investointipankkihan rahoittaa myös tiettyjä investointiprojekteja Euroopan esimerkiksi teollisuudessa, esimerkiksi myös autoteollisuudessa. Nämä luvut, mitä EIPn kautta annetaan, eivät mielestäni ole mitenkään merkittäviä. Sitten Rera Madurell kysyi myös näistä SIP-ohjelmista ja kokemuksista. Kokemukset ovat hyvät. Tässä on kysymys kolmesta eri ohjelmasta. Ja erityisesti ekkoinnovaatio, josta me olemme saaneet mahtavia, mahtavia tuloksia. Ja parlamentti tulee saamaan tästä kertomuksen. Mitä tulee matkailuun? Tällä viikolla torstaina ja perjantaina. Brysselissä järjestetään tällainen matkailufoorumi. Perjantaina minä tulen siellä puhumaan ja siinä puheessa pyrin sitten esittelemään matkailupolitiikan perusperiaatteet eh, seuraaviksi vuosiksi, olettaen, että Lissabonin sopimus astuu voimaan. Lissabonin sopimus luo uudet puitteet eurooppalaiselle matkailupolitiikalle ja se antaa meille silloin mahdollisuuden ensimmäistä kertaa eh, käyttää eh, oikeudellisia instrumentteja Euroopan tasolla. Tällä hetkellä matkailun alalla me emme voi tehdä mitään muuta kuin pikkuisen jotain pilottiprojektien rahoittamista, kokemusten vaihtoa ja muuta. Toki siinäkin on ihan hyvät tulokset, mutta Lissabonin sopimuksen perusteella me kykenemme todellakin harjoittamaan todellista eurooppalaista matkailupolitiikkaa ja pyytäisinkin, että parlamentti nyt jo tutustuu tähän Tämä on nimittäin yksi kaikkein tärkeimpiä Euroopan teollisuus- tai palvelusektoreita. Matkailu, sektori ja elintarvikesektori ovat nämä kaikkein suurimmat sektorit ja siellä on ihan valtava potentiaali, jota ei ole vielä loppuun ammennettu. Näen tässä todella suuria mahdollisuuksia kasvuun. Nimenomaan matkailussa kuitenkin sitten esiintyy tämä kestävän kehityksen ongelma. Eurooppalainen matkailu ja siihen liittyvä ympäristön likaantuminen, sitä me emme halua. Ja täällä on paljon kollegoita paikalla, jotka tietävät tarkkaan, mistä minä puhun. Sitten edustaja Ransdorf tästä metaanista. Minun täytyy nyt sanoa ihan avoimesti, että en tiedä. En ole käsitellyt asiaa, se ei kuulu minun toimivaltuukseni, mutta selvitän asian ja vastaan teille kirjallisesti. Mutta metaani on toisenlainen kaasu ja meidän tavoitteenamme täytyy olla päämääräisen politiikan kautta päästä eroon energiasaannissa tällaisista energiantuottajista. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että me saisimme aikaan massiivisen äh, kulutuksen pienennyksen ja että me käyttäisimme eri energialajeja, energiatehokkuus, diversivioiminen on myös tärkeää, mutta se ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, sitä ekologista ongelmaa. Kolaska Bobinski aikaa. Tiedän, mitä te tarkoititte. Haluaisin kiittää teitä. olen kuullut, että Varsavassa mietitään, että sille annettaisiin jollekin kadulle minun nimi. Minä sanoin sitten, että älkää nyt minun mukaani, mitä niin, katuja nimetkö, vaan itsenne mukaan. Sen vuoksi, että kaikki se työ, mitä on tehty, että Puola on saatu siihen, missä se tänä päivänä on, turvallisesti Euroopan unionin satamassa, se on asia, jonka te olette itse hoitaneet. Mutta olen kiitollinen, että te tämän sanoitte. Eihän tällaista joka päivä kuitenkaan kuule. Ja sitten viimeinen herra Paskan huomio Poliittinen painostus on ainoa asia, mikä auttaa. Me olemme painineet tämän asian parissa jo vuosia, yli kymmenen vuotta jo, ja hyvin vähän olemme päässeet eteenpäin. Aina on jotain esteitä, aina jokin jäsenvaltio valittaa. Mikäli tässä nyt ei voida ylittää lyhyen aikavälin lyhyt katsoisia kansallisia intressejä, niin äh, äh, me olemme ongelmissa. Jos emme saa mahdollisimman nopeasti tätä eurooppalaista patenttia käyttöön, niin meidän ei tarvitse sitä enää tehdä, koska me emme ole enää sitten kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Mitä enemmän painostusta Euroopan parlamentti ja kansallinen parlamentti saa, sitä nopeammin tämä saadaan hoidettua. Komissio ei ole ongelma. Me olemme täysin patentin puolella. Komissio on tämän ehdotuksen tehnyt niin moneen kertaan. Ja voin vain rohkaista teitä ottamaan tämän asian uudelleen ja uudelleen esiin. Mutta äh, liike-elämälle, teollisuudelle se on välttämätöntä. Ja äh, puheenjohtaja, toivon mukaan vastasin kaikkeen. Kiitokset näistä lukuisista kysymyksistä. Ja kyllähän meillä tulee olemaan vielä äh, tilaisuuksia puhua käytännön tasolla kanssamme. Eihän kukaan tiedä, äh, kuinka pitkä tämä aika tulee olemaan. Minä nautin viimeisen päivään asti tästä yhteistyöstämme. herzlichen Dank für die äh, auch ausführliche Debatte. Es hat uns jetzt ein bisschen Kiitoksia paljon tästä laajasta keskustelusta. Tähän meni nyt hieman enemmän aikaa kuin ajattelimme, mutta ei tätä aina pystynyt niin tarkkaan suunnittelemaan ja paljonpa tässä saatiin katettua asioita ja odotamme jatkossakin vielä teidän kanssanne hyvää yhteistyötä. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, jatketaanpa. Ja nyt yritetään tässä vähän kirja. Toivotaan tervetulleeksi professori Ramin Leifschmitzin. Hän esittelee meille ekoinnovaatiotutkimusta. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Täällä varmasti näette taululta, missä mennään. Jos ette, niin olemme ottaneet kopioita tästä esityksestä, jota täällä nyt aletaan jakaa. Professori, olkaa hyvä. Sitsende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh. Hyvä puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Minulla on suuri kunnia saada puhua tästä aiheesta kanssanne tänään. Joitakin kuukausi sitten laadimme tästä tutkimuksen tästä aiheesta ja tulokset ovat luettavissanne. Mutta olen nyt valmis keskustelemaan, keskustelemaan tästä teidän kanssanne. innovaatiot, miten EU saadaan kohti energiatehokasta teollisuutta ja taloutta. No niin, tässä näette jaottelun, joka on mahdollinen ja havaitsette, että resurssien äh, vajaudesta on laadittu tähän oma kappale. Tämä ei ole tavallista, kun puhutaan ekoinnovaatioista, mutta haluaisin kuitenkin syventää tätä aihetta, koska tämä on tärkeä. Ja toisessa kohdassa käsittelemme potentiaalikysymyksiä ja sitten kolmas kysymys, kuinka pika, no, nopeutetaan ekoinnovaatioita Euroopan unionissa. Thanks. Äh, Ressourcenknappheit. Resurssien vähyys. Viime kuukausina tämä kysymys on otettu julkisessa mielipiteessä entistä enemmän huomioon, koska on voitu havaita, että Euroopassa tarvitaan resursseja entistä enemmän. Resursseja voidaan lisätä tai laskea. Tästä on OECDn käsikirja ja EU kuuluu niihin alueihin, tuotantoaloihin, jotka maailmassa ovat tarvinneet entistä enemmän resursseja. Ja kasvava riippuvuus tuottajamaista, toimittajamaista, kuten tiedämme, öljyn ja kaasun kohdalla öljyssä tämä riippuvuus on 85 prosenttia, eli tämä on tärkeä kysymys. Ja samoin Eurooppa on pitkälti riippuvainen metallialalla ja usein jopa sataprosenttisesti metalleja pitää tuoda Euroopan, jotta Euroopan teollisuuden kysyntä saadaan tyydytettyä. Ja näin metallit kuten indium, tantanum, antimoni, gallium, nimet, jotka eivät ehkä tässä kaikille heti aukene, mutta jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pohditaan metalliteollisuuden tulevaisuutta. Ja nyt kun pohditaan, mitä tulevisana vuosina tapahtuu, niin on havaittu, että resurssit ovat jakautuneet epätasapuolisesti. Ja näin teollisuuden riippuvuus tulee kasvamaan entisestään. Arvioita tulevista luonnonvarojen kysynnöistä tai alueista on varsin vähän olemassa. OECD on hiljan arvioinut, että resurssien kysyntä tulee todennäköisesti kaksinkertaistumaan vuoteen 1980 verrattuna. Tämä ei johdu Euroopasta tai OECDstä sinänsä, vaan juuri nousevista talouksista – Ja kun katsotte näitä aineryhmiä, rakenne, rakennusmineraaleja, biomassoja, elintarvikkeita, kaikissa näissä resurssi raaka-aineryhmissä OECDn arvioiden mukaan tulee kysyntä kasvamaan. Olette käyneet keskustelua siitä, mihin, mihin teollisuuden aloihin tämä eniten koskettaa tai vaikuttaa. Oikeastaan meidän pitäisi paremmin arvioida sitä, mitä ala, mitkä alat tarvitsevat tulevan vuosina mitäkin materiaaleja. Tieto on rajallista, mutta lähes kaikki korkean teknologian alat tarvitsevat näitä raaka-aineita, kriittisiä metalleja entistä enemmän. Esimerkiksi kännykät, televisiot, autot. Kaikissa näissä tarvitaan näitä metalleja, jotka mainitsin. Ja kuulimme, että teollisuuden tulevaisuus on vihreää, ekologista, mutta myös vihreisiin teknologioihin tarvitaan näitä metalleja kolmitie katalysaattoreihin, tuulivoimaloihin, lämpölaitteisiin, sähköautoihin ja kaikkialle. Kaikkialla tarvitaan eri määrin, eri, eri määrin näitä metalleja. No nyt sitten argumentoidaan, että sitä lisätään resurssituottavuutta, niin E- EU voisi tätä kautta voida päästä kriisistä eteenpäin ja ohi. Kun katsomme sitä, kuinka resurssien tuotanto on viime vuosina kehittynyt verrattuna työn tuottavuuteen tai energian tuottavuuteen, niin olemme jääneet jälkin junaan. Työn tuottavuus on kasvanut, mutta resurssien tuottavuus ei ole pysynyt tässä samassa tahdissa. Ja jos vertaamme 15 vanhaa EU-jäsenvaltiota 10 uuteen valtioon, näette tässä uusia lukuja. Ovatko ne tässä paperilla jo? Kyllä. Näette siis uudemmat luvut tästä, joista voidaan havaita, että energian ja työn tuottavuus uusissa jäsenvaltioissa on kehittynyt hyvin myönteisesti, mutta materiaalien tuotanto on jäänyt polkemaan paikallinen eri syistä tämä voidaan tulkita niin, että potentiaali materiaalien tuotantoon on äärimmäisen suurta myös lyhyellä aikavälillä näissä maissa. Ja EU myös vaatii sitä, että EUsta tulisi resurssien kannalta tehokkain alue, niin tähän ei ole vielä päästy. Ja sitten seuraava kuva. Tästä näette, että resurssin vähyys on yksi avainkysymyksistä pitkällä aikavälillä, mutta myös aivan lähitulevaisuudessa monien teollisuuden alojen elvyttämisen kriisin jälkeen. Olemme jakaneet tässä ekoinnovaatioita osiin. Ekoinnovaatiot keventävät ympäristötaakkaa ja rasitusta – mutta ne edesauttavat myös toimimaan siinä, että resursseja käytetään tehokkaasti. Tässä pitää toimia mikrotasolla, yrityksissä, eri tuotantoketjuissa, materiaalien tuotantoketjuissa, EUn tasolla ja niin edelleen. Tästä sitten näemme, mitkä tahot ovat tehokkaasti lisänneet materiaalitehokkuutta. Tässä on monia yrityksiä. Ne ovat pyrkineet omalla alallaan vähentämään materiaalikustannuksia ja ovatkin onnistuneet tässä varsin hyvin. Potentiaalia tulevaisuuden kannalta downstream, upstream näkökulmasta kun tuotan, tuotat, tuotetaan materiaaleja, käsitellään jätteitä ja toteutetaan koko kiertokulkua, niin tässä ei olla onnistuttu vielä aivan niin hyvin. Sitten äh, erityisen merkittävät alat tältä kannalta. Tässä on tiettyjä resurssiintensiivisiä alueita, Esimerkiksi rakennukset tai rakentaminen, liikkuvuus, liikenne ja elintarvikkeet. Tämä on tärkeää esimerkiksi ympäristön näkökulmasta. Sitten olemme keränneet joitakin esimerkkejä, jotka osoittavat, että ekoinnovaatioita todella jo toteutetaan. viitan tässä ainoastaan nyt rakennusalaan. Varmasti tunnette kaikki ne vähähiiliset aloitteet ja tavoitteet, joita on, tai se, että tullaan että talot selviävät omalla energiallaan tai jopa pystyvät syöttämään energiaa verkkoon. Tässä tarvitaan laajamittaista lähestymistapaa, jos otetaan rakennusten energiatehokkuus ja intensiteetti huomioon – Tämä Functionally Integrated Envelope on tässä yksi osa, eli tässä rakennukset ovat uudenlaisia ja ne ovat uudella tavalla järjestelmässä mukana. Ja sitten seuraava kuva. Tämä osa-alue ei kehity yksin, vaan tässä on monia kehittäjämoottoreita, mutta myös esteitä on paljon. Ja tällä alalla vuokralainen, vuokranantaja, maksu, viivästykset, minkälaiset vuokraajat on olemassa ja niin edelleen. Kaikki tämä tulee ottaa asuntokysymyksessä huomioon. Sitten seuraava kuva, elintarvikkeet, ravinto, tässä on tärkeitä kohtia vähittäisen jälleenmyyjien osalta ja heihin liittyvien ekoinnovaatioiden innovaatioiden osalta. Sitten seuraava kuva. Katsokaa me nyt maailmanmarkkinoita. Roland Berger on arvioinut tilannetta seuraavasti. Hän on strategiakonsultti ja sanoo hiljattaisessa tutkimuksessaan, että maailmanmarkkinat ovat vihreät. Ja tämä määrällisesti merkitsee sitä, että ekoinnovaatioiden määrä kymmenen vuoden aikana tulee kaksinkertaistumaan. Eli kasvuluvut ovat osittain selvästikin suurempia kuin muilla teollisuuden aloilla. Tässä yhteydessä materiaali- ja resurssikysymykset tulevat jopa kolminkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä ja ekoinnovaatioiden siihen liittyvä summa tulee kasvamaan jopa kolmen miljardiin Euroopassa – Niin eli nyt täytyy pohtia ei eurooppalaista strategiaa, vaan kansainvälistä strategiaa tältä osin. Sitten seuraava kuva. Erilaisia esteitä on paljon ja politiikan rooli voi olla se, ei se, että jokaisen esteeseen puututtaisiin sääntelyllä, vaan siten, että politiikassa kuljettaisiin siihen suuntaan, että markkinoiden kykyä toimia ja välittää tietoa kuluttajille ja laatia ekoinnovaatioita, että kaikki tämä kyky paranisi. No sitten seuraava kuva. Mitä Euroopassa on? Meillä on totta kai paljon erilaisia politiikkoja ja ohjelmia, jotka pyrkivät edistämään ekoinnovaatioita. Hyvin rohkea on tämä ekosuunnitteludirektiivi, ja sitten nämä kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmat ja muita energia, tehokkuus, rakennusalalla ohjelmat ja niin edelleen. Näitä ohjelmia on hyvin paljon. Kuitenkin uskon, että jotakin strategisia aukkoja on vielä olemassa. Jos pohditaan sitä, kuinka johonkin keksintö tutkijan aivoista pääsee markkinoille, niin usein käy niin, että hyvät ideat eivät pääse markkinoille asti. Ja tässä voi käydä niin, että on prototyyppi, joka toimii, mutta tie tälle innovaatiolle on liian pitkä laajoille markkinoille. Se ei pääse sinne asti. Eli syntyy strategisia aukkoja kansallisessa politiikassa, mutta Euroopan tasolla voidaan ja pitääkin toimia voimakkaammin, jotta näitä porsanreikiä voidaan sulkea. Tässä näette näitä erilaisia ohjelmia ja mihin ne ovat sijoittuneet. Esimerkiksi tämä GAP-ohjelma. Tässä siis graafisesti tämä. Ja tässä on muita esimerkkejä, mutta en puutu nyt näihin tämän enempää. Mitä sitten voimme tehdä? Yksi tärkeimmistä havainnoista viime vuosina on se, että on otettu käyttöön tällaisia markkinoihin perustuvia välineitä. Niitä voidaan käyttää myös tällä alalla. Ne voivat toimia energia-alan lisävälineinä. Ja tässä voitaisiin toimia Euroopan tasolla jo puolet EUn jäsenvaltiosta tekevätkin jo näin, eli rakennusmateriaaleja verotetaan tätä kautta. Ja tässä voidaan siis lisätä erityisesti rakennuksien tehokkuutta, energiatehokkuutta. Ja sitten alu, aluepolitiikka. Tiedätte, että noin 80 prosenttia aluemäärärahoista määrärahoista menee maatalouteen – ja on paljon ideoita siitä, kuinka tehokkuutta näillä maksuilla voida, näiden maksujen osalta voidaan parantaa. Meillä on useita ajatuksia tästä. Eli siitä, miten voidaan saada entistä aktiivisempia innovaatioita Euroopan eri alueille. Sitten tämä Sustainable Consumption toimintaohjelma. Siinä on erilaisia toi, toimintamalleja, joita voidaan edistää. Myös teollisuus on tärkeää. Täytyy ymmärtää, että teollisuus näkee ne riskit, jotka liittyvät tällaiseen innovaatiostrategiaan. Olemme hahmotelleet erilaisia mahdollisuuksia ja lähdemme liikkeelle materiaalien kustannus kustannusten vähentämisestä ja siihen liittyvästä strategiasta. Eli sitten äh, pohdimme sitä, kuinka kuluttajat saadaan lähemmäs tätä innovaatioketjua ja kustannusten alentamista. Ja meillä on uudenlaisia palvelupaketteja, joiden kautta tässä voidaan toimia. on myös tarvetta uusille innovaatioille ja aloitteille, joita olemme ottaneet esiin tässä tutkimuksessa. Meistä ekoinnovaatioiden rahoittaminen EU:ssa, vaikka positiivista kehitystäkin on ollut, niin se ei ole mennyt kyllin pitkälle ja siksi ehdotammekin, että järjestettäisiin eurooppalainen takuurahasto, joka toimisi yrittäjille ja heidän hyväkseen. Eli jos ide, ideoita syntyy yrityksessä, niin voidaan saada tiettyä riskipääomaa. Tämä takuurahasto, tässä brittiläinen äh, Carbon Trust Fund on tässä tavallaan taustalla – Ja sitten toinen tärkeä ala ovat materiaaliinnovaatiot. Olisi toivottavaa, että luotaisiin teknologiafoorumi sellaisille teollisuuden aloille, joissa PK-yritykset toimisivat materiaalin kehittämisessä ja sen alalla. Ja voitaisiin näin tehdä yhteistyötä suurempien konsernien kanssa – autoteollisuus mukaan luettuna. Näin voidaan vähentää materiaalien kehittämiseen liittyvää taakkaa ja myös päästöjä. Ja sitten kolmas ohjelma liittyy rakennusten remontti, remontointiin. Tiedätte, että kaikki kaikkien jäsenvaltioiden tulee toteuttaa ja täytäntöön panna tätä direktiiviä, joka liittyy rakennusten remontointiin, kunnostamiseen, mutta tämä on edennyt varsin hitaasti. Ja tässä voitaisiin mennä asteittain tällaiseen kunnostamisohjelmaan Euroopan tasolla niin, että resurssien, resurssitehokkuus paranisi ja kustannukset laskisivat. Ja tässä pääsinkin esitykseni loppuun, eli kiitoksen sama kaikille. Ja. Herzlichen Dank und wir haben auch schon die ersten Wortmeldungen vor. Kiitokset ja täällä on jo puheenvuoropyyntöjä. Kollega Tuomas ensin. Ähm. Vielen Dank für die Vorstellung. Äh, ich denke, es ist auch für die Kollegen. Kiitos esityksestä. On äh, hienoa, että te esittelitte tämän näin selkeästi ja syvällisesti. Verhoikenhan oli täällä juuri nyt on aika käsitellä ympäristöä ja resurssien voimavarojen ongelmaa uusien mahdollisuuksien yhteydessä niin, että ympäristö nähtäisiin aina vain kustannuksena, vaan lähinnä enemmänkin mahdollisuutena. Kolme asiaa. Te puhuitte näistä kuiluista tai aukoista ekoinnovaatiopolitiikassa – Ja voisitteko te ehkä kertoa hieman enemmän näistä aukoista, niin että näkisimme, missä esteet innovaatiopolitiikassa luuraavat. Toinen, mikä minua kiinnostaa, mikä on tasapaino säätelyn kesken, esimerkiksi, että on hyvin ankarat säännöt esimerkiksi jätevesille, niin eikö se silloin vaadi myös sitä, että kehitellään teknologiaa siihen? Jos näin on, mitä johtopäätöksiä voimme vetää tuleville vuosille? Tarvitsemmeko me tiukkaa lainsäädäntöä esimerkiksi rakennusten yhteydessä? Mitä me tarvitsemme? Lains, minkälaisia lainsäädännöllisiä toimia tarvitsemme? Joo, tämä riittää. Kiitos. Dank, kollega Bütikofer. Danke, Herr Vorsitz. Kiitos sitten Bütikofer. Allgemeinen Bewertung einfach an... Niin, äh, olen sama Claudi, äh, Claudin kanssa. Kaksi kysymystä teille, professori Bleischmidt. Wuppertalin instituuttihan on tehnyt meille vastaavan tutkimuksen, jossa viitattiin siihen, että voimavarat ja energiatehokkuus, kun niitä verrataan Euroopassa korkein standardi kaikkein matalimman standardin kanssa, niin siinä on ero yhdestä 1 ja 17. Mitä instrumentteja yhteisö erityisesti ne maat, jotka ovat kaikkein kauimpana. Mitä instrumentteja yhteisö voisi käyttää näiden auttamiseksi, koska minun kokemukseni mukaan poliittiset innovaatiostrategiat eivät riipu niinkään siitä, että tämä koskisi kaikkia maita. Kun katsoo Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle ja näkee, miten muut maat ja talousalueet yrittävät äh, toimia omien millä tavalla me voisimme katsoa toisten äh, strategioita niin, että me voisimme tehostaa omaa strategiaamme. Kollegi Lamberts als nächster. Kiitos sitten Lamberts. No niin, en aio lisätä tässä nyt mitään, koska he esittivät jo ne kysymykset, joita halusin esittää, ja koska tässä on kysymys myöskin energiansäästöistä, niin päätän puheenvuoron tähän. Kiitos puheenjohtaja. Siihen, mitä Bytikov tässä jo sanoi, kun hän puhui Verhoigenille, hän puhui tällaista uudesta narratiivista. Ja tämä Euroopan talous- ja teollisuusrakenteen muuttuminen saavutetaan vain, jos me panostamme ekoinnovatiiveihin, innovaatisuuteen. Mutta sitten meillä on ongelma. Kaikkia kuulostaa hyvin tieteelliseltä hyvä, niin kuuntelin teitä todella tarkkaan, mutta mutta yksityiskohdissa on kuitenkin ideologisia eroja. Esimerkiksi auto, teollisuus ja auto. Täällä suurena CO2-keskustelun aikana autojen kohdalla puhutaan, mitä ekoinnovaatioita hyväksytään auto teollisuudessa ekoinnovaatioksi, mitä ei. Koska sitten täytyy määritellä, miten paljon CO2-päästö vähenee, mikä innovaatio on ekoinnovaatio. Tänään annettiin Nobelin palkinto, yksi näistä Nobelin palkinnoista, joka annettiin keksinnöstä, joka oli tehty jo 60 vuotta sitten. Ei silloin kukaan ajatellut, että se olisi ollut eko-keksintö, vaan sen tänä päivänä me emme olisi vain ajatellakaan sitä, että lasikuitu olisi tällainen. Joten mikä on ekoinnovaatio mikä ei? Oletan, että täällä on joku myös eh, komissiosta, eh, koska eh, komissiossa sisälläkin käydään tällaista riitaa. Puhutaan innovaatioista, joita jätetään ulkopuolelle sen vuoksi, että lähdetään siitä, että se ei ole ekoinnovaatio. Sitä vain käytetään, jotta voitaisiin vähentää CO2-päästöä. Minusta tämä ei ole sietämätöntä. Komitologia, komitologian mietintö, komitologian menettely on menettely, jonka kautta meillä tällä näitä asioita selvitetään, mutta teiltä tieteilijänä haluaisin kysyä, miten voidaan sulkea pois se, että ideologiset erimielisyydet estävät ekoinnovaatioita? Thompson. Äh, viele danke, Herr Vorsitzender. Äh, mange tak for deres Kiitokset teidän esittelystänne. Tämä on erittäin tärkeä aihe tälle valiokunnalle. Edellisessä parlamentissa me hyväksymme direktiivin siitä, että halusimme 20 prosentin vähennyksen energian käytössä ja 20 prosenttia myös CO2-päästöissä. Ja mikäli energian käyttöä ei rajoiteta, niin silloinhan me joudumme tässä noidankehään. Meidän on koko ajan tuotettava enemmän ja enemmän energiaa. Sen vuoksi on tärkeää, että tulevana kautena me painotamme energian säästämistä ja energiatehokkuutta. Ja tässä yhteydessä ekoinnovaatiot ovat tärkeitä. Muutamia esimerkkejä Tanskasta, jossa työpaikoilla työntekijät otetaan mukaan laatimaan ja tekemään näitä innovaatioita niin, että voitaisiin viedä eteenpäin energiatehokkuutta ja energian säästöä. Mutta pääongelma minun mielestäni on se, että kun me teimme direktiivin CO2-vähennyksestä ja kestävästä kehityksestä, silloin me puhuimme sitovista tavoitteista. Angela Merkel sanoi, että me tarvitsemme sitovia tavoitteita teollisuuden takia. Me emme saa teollisuutta investoimaan ilman sitovia päät- sitovia tavoitteita. Mutta mitä tulee energiatehokkuuteen, siihen me taas emme saaneet sitovia tavoitteita. Joten haluaisin tietää, voitaisiinko jollain tavalla edistää teollisuuden intressejä tähän, jos me saisimme myös sitovat tavoitteet energian säästölle ja energiatehokkuudelle. Kiitos. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Siellä kollega. Olkaa hyvä. J'aurais une question très courte. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Tässä on luotu hyvin konkreettiset puitteet, jotka osoittavat, kuinka täytyy transversaalisella tavalla hoitaa tämä innovaatioasia. Haluaisin tietää, miten tämä energia-ilmastopaketti, miten siinä on hoidettu asiat niin, että oli sitten kysymys ekosuunnittelusta tai rakennuksista, päästään tällaisiin toisiaan lähellä oleviin normeihin. Eli kun tarkoituksena on leikata kulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, niin voimmeko me luoda tämän ekosuunnittelun suhteen jonkinlaisen johdonmukaisen vastauksen? Kiirik. Kiitoksia. Totta kai näihin ekoinnovaatioihin liittyvät myös kysymykset, jotka liittyvät energian käytön vähenemiseen. No, kysymystä ei ole vielä tähän mennessä käsitelty järin syvällisesti, mutta professori otti esiin erään tärkeän asian, eli termisen modernisoinnin, uudistamisen. Tämä liittyy ekoinnovaatioihin ja haluaisin tehdä erään yleisen huomion tästä. 2020 tavoite on oikeutetusti hyvin kunnianhimoinen ja se siihen yritetään päästä ilmasto- ja energiapaketin avulla, jota tulee soveltaa kaikissa maissa samoin ehdoin, mutta olosuhteet ovat eri maissa erilaiset. Ja tässä täytyisi siis soveltaa tiettyjä painopistealueita, mutta niitä ei ole olemassa. Esimerkiksi omassa maassani käytämme paljon hiiltä energianlähteenä erilaiset ratkaisut äh, säh- hiilen osalta voisivat olla tehokkaita ja puuttumalla rakennustapoihin, niin voisimme saada vieläkin enemmän säästöjä aikaan kuin tässä äsken mainitsemassa niin, äh, hankkeessa. Kiitos. Nyt sitten vastaukset. Kiitokset teidän Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia teidän lukuisista erityisen mielenkiintoisista kysymyksistä ja yritän tässä nyt vastata suurimpaan osaan niistä. Ajattelin käsitellä niitä kysymysjoukkoja, jotka käsittelevät ekoinnovaatioita, mitä ne ovat ja miten ekoinnovaatio voidaan erottaa muista innovaatioista ja mikä olisi tavallaan tämä banaali osa tätä ekoinnovaatiota. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tämän ekoinnovaation käyttötarkoitus mahdollisimman kansainvälisesti ja mahdollisimman sen, sen elinkausi mahdollisimman suurena jos Euroopassa puhuttaisiin vain laitteiden käytöstä tai autojen käytöstä ja siitä, että ne tehdään hieman ympäristöystävällisemmäksi. Olen kuullut viime vuosina aika paljon kriittisiä äänenpainoja biopolttoaineesta, joka oli hyvä pyrkimys, joka muuttui kuitenkin päinvastaiseksi sen vuoksi, että kehittyvät taloudet tuottivat näitä biopolttoaineita niin valtavaa vauhtia, että negatiiviset vaikutukset muuttuivat suurimmaksi kuin positiiviset. Sen vuoksi täytyy pyrkiä tekemään näitä arvioita siitä tämän tuotannon ja raaka-aineiden elinkaari jätteeksi. Ja tämä myös kansainvälisesti. Ja tämä ei tee tätä asiaa ollenkaan yksinkertaisemmin semmaksi, myönnän. Mutta tähän meillä on välineet. Ajatelkaapa vaikka tätä ympäristövaikutusanalyysiä, riskianalyysiä, portfolio managementia. Ja yrityksethän voivat tehdä itse myös vastaavia arviointeja. Ja jossain vaiheessa sitten politiikka tulee mukaan. Pieni yritys, joka on innovatiivinen, sillä on hyvin vaikeaa tehdä näitä arviointeja. Mutta voisi olla tarjontaa, jossa näitä näiden innovaatioiden ekoinnovaatiutta mitataan, jossa olisi tällaisia virastoja, jotka voisivat sitä tehdä. Sitten tähän toiseen asiaan, jonka otitte esiin, nämä tavoitteet. Miten tiukkoja tavoitteita, miten sitovia näiden tavoitteiden tulisi olla? Kun ajattelen ekoinnovaatioita, niin me tarvitsemme ensinnäkin pitkän aikavälin tavoitteen tai pitkän aikavälin suuntautumisen aika, tämä Euroopassa äh, hän äh, on ollut näitä tavoitteita. Tarvitaan tällaisia pitkän aikavälin tavoitteita ympäristön äh, kuormituksen ja yritysten kannalta. Monet näistä radikaaleista innovaatioista, jotka näemme, niiden aika sykli on 20-30 vuotta. Ajatelkaapa vaikka vetyautoa yritykset tarvitsevat myös selkeyttä, mihin suuntaan Euroopan unioni haluaa kulkea. Ja ajallisesti priorisoisin ajan painottamista, elinkaaren painottamista ja tällaisia 2020 ennemminkin kuin 2050 ja sitten tässä voitaisiin sitä sitovuutta askeleittain vahvistaa ja siten määritellä tällaisia tavoitteita. Te kysyitte myös, minkälaista säätelyä äh, on tehty viime vuosina, joka olisi ollut menestyksekästä. Direktiivit, säätelyt ovat tuoneet paljon innovaatioita äh, kentälle. Mutta totta on myös, että säätelyllä voi olla negatiivisia vaikutuksia. Me olemme kuulleet byrokratiasta. Täytyy siis yrittää siihen, että nämä yrityksillä olisi oma intressi kehittää näitä innovaatioita. Tässä voi tapahtua paljon, mikäli parannetaan myös informaatiota. Pääsy ja informaation saanti liittyen eri aineihin on olemassa. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään tällaista Euroopasta, tai siis on Euro Geosurvey, tällainen kattojärjestö, mutta ei ole mitään tällaisia äh, säännöllisiä julkistamisia Euroopan tasolla, esimerkiksi Euroopan raaka-aineiden kysynnästä ja mitkä metallit ovat äh, kriittisiä metalleja. Eli tällaisia säännöllisiä raportteja pitäisi olla tällainen avoin tietopankki. Se olisi suuri askel eteenpäin myös äh, innovaatiohalukkaille yrityksille. Toinen liittyy informaation itse tuotteesta. Me olemme tehneet paljon edistysaskeleita liittyen tähän hiilijalanjälkeen, mutta meiltä puuttuu vielä informaatiota tai merkintä materiaaliintensiteetistä näissä lopputuotteissa. Ei kaikista tuotteista, mutta ainakin tällainen top 10 lista, johon kuuluisi talot, rakennukset, autot ja jotain muita tuotteita – eikä sen tulisi keskittyä vain ainoastaan CO2-päästöihin, vaan kokonaisvoimavara intensiteettiin joka olisi tärkeää sekä yrityksille, valmistajalle että asiakkaalle päättää sitten tämän perusteella, mitä tehdään. Te kysyitte myös, miten nämä erot ovat selitettävissä Euroopassa. Bytihoff vain tämän yksi, yhdestä 17 resurssiintensiivisi maa niin se käyttää vain yhden seitsemäsosan siitä materiaalista per BKT. Mutta te puhutte myös uusista jäsenvaltioista, mitä voi tehdä esimerkiksi Puola tai Slovakki. Tässä niin oma etu on myös tärkeä sen vuoksi, että nämä maat viime vuosina ovat keskittyneet infrastruktuurin muuttamiseen ja nyt voivat finanssikriisin jälkeen lähteä uuteen vaiheeseen, jossa kaikki julkiset investoinnit, joita tehdään eurooppalaisin valoin, varoin, pyrittäisiin käyttämään niin, että pyrittäisiin innovaatioihin näillä aloilla. Eli julkiset rakennukset, ne voisivat olla tällaisia ennalta äh, kävijöitä energiatehokkuuden kannalta. Ja äh, esimerkiksi tuettaisiin liikkuvuutta, joukkoliikennettä. Kaikki nämä asiat ovat tällaisia mahdollisuuksia, jossa voitaisiin käyttää näitä julkisia investointeja paremmin. Ja samanaikaisesti näiden maiden teollisuuksia voitaisiin motivoida. Hiilivuoto on mainittu ongelmana. Hiilivuoto on hyvin suuri asia myös uusissa jäsenvaltioissa, koska siellä, sinne on siirtynyt paljon tällaisia energiaintensiivisiä tehtaita. Sen vuoksi olisi erittäin hyvä pyrkiä pitämään nämä teollisuudet paikoillaan tekemällä heidän kanssaan tällaisia toimenpidepaketteja, terästeollisuus, sementtiteollisuus ynnä muuta, että miten niitä voitaisiin parantaa. Ajattelen tässä nyt energia- ja materiaalikustannuksia, niin uskon, että tässä voitaisiin saada aikaan parannuksia. Täällä kysyttiin myös, mitä esimerkkejä Euroopan lisäksi on olemassa. On olemassa joitain. Japani, on ehkäpä maailman energiatehokkain maa monista syistä. Japani on mielenkiintoinen äh, monella tavoin. Se, miten Japani onnistuu tekemään innovaatioita ja pääsemään massamarkkinoille, on asia, josta me voisimme paljon oppia Euroopassa. Tällainen strateginen ähm, markkinatoiminta toimii hyvällä tavalla Japanista, Japanissa. Kiina on myös mielenkiintoinen Kiinahan on suurin, äh, siellä on suuri kysyntä äh, raaka-aineille, äh, polttoaineille ja kaasulle. Mutta Kiina on myös erittäin, erittäin kunnianhimoinen ja kehittää uusia energioita. Ei voida vielä puhua CO2-päästöjen vähentämisestä, mutta hallinnasta. Ja minun mielestäni, tai uskon, että Kiina pääsee tässä tulevina vuosina aika nopeasti eteenpäin. Shanghaissa hän on tällainen nollapäästöraja kaupunki. Ja olen ihan vakuuttunut, että Kiina onnistuu tekemään tästä kaupungista esikuvan muille Aasian maille. Kysymys on nyt näissä kehittyvissä, kasvavissa maissa ei niinkään se, mitä Eurooppa tekee, vaan mitä tehdään Intiassa, Malesiassa, Japanissa – ja sen vuoksi eurooppalaisten tulisi nyt äh, todellakin äh, pistää hieman vauhtia, ettei me menetä täysin asemaamme. Olenko nyt unohtanut jonkun kysymyksen? Niin, Rova Thompson puhui tästä Tanskasta. Olen joo, samaa mieltä on tutkimuksia, joissa on puhuttu nimenomaan Skandinaviasta ja Tanskasta ja siellä on erittäin paljon mielenkiintoisia esimerkkejä nimenomaan näistä ekoinnovaatioista. Niin, gaps, nämä äh, aukot. Kaikkein suurimmat aukot Euroopassa ovat siinä, että ei ole tarpeeksi äh, uusia yrityksiä, jotka pyrkisivät ekoinnovaatioihin. Ajattelen tässä sitä, että meillä olisi enemmän riskipääomaa ekoinnovaatioille, ja että olisi tällaisia äh, riskiyrityksiä, jotka lähtisivät tähän. Toinen aukko liittyy siihen, että me eurooppalaiset olemme niin verkkaisia. Eli äh, meidän täytyisi seurata Japanin tietä, päästä massamarkkinoille – Tämä on tavallaan se eh, asia, missä eurooppalaisten täytyy olla parempia. Ei toki ole olemassa vain yhtä ainoata välinettä, mutta koko joukko ehdotuksia, mistä on keskusteltu, ne kaikki kulkevat samaan suuntaan. Siihen, että olemassa olevaa potentiaalia täytyisi käyttää ja tukea paremmin näitä ekoinnovaatioita ja näkyviä innovaatioita. Kiitokset professori Leifstift tästä tästä teidän esittelystä ja kaikesta informaatiosta. Suurkiitokset teille ja päätän tämän esityslistan kohdan. Kollege Thomas vielleicht noch für die neuen Kollegen wäre es noch gut zu wissen, wo... Niin, ehkä uusien kollegoiden olisi hyvä nyt vielä kuulla, että mistä tämä tutkimus löytyy sähköisessä muodossa esimerkiksi. Mistä voimme sen hakea? Wir werden eine Rundinformation machen. An alle. Einverstanden? Lähetämme tästä tietoa kaikille kirjallisessa muodossa. Kiitoksia. Danke auch. Danke sehr. Wir haben den nächsten Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung zu besprechen. Da geht es um Investment Project into Energy in Infrastructure. No niin, seuraava esityslistan kohta. Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet. Esittelijä on oikeastaan herra Valean, mutta hän ei pääse paikalle, joten kollega Roilan on nyt esittelemässä tätä Um, Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa välittämällä Roa Valeanin vilpittömät pahoittelut sen johdosta, että hän ei voi olla tänään Brysselissä. Ja mietin tässä sitä, olisiko hyvä, jos annettaisiin ensin puheenvuoro komissiolle, jotta komissio voi kertoa oman kantansa ja sitten me voisimme reagoida kysymyksille ja kommenteilla, jos se sopii teille überhaupt keinen Widerspruch. Ich dachte nur, wusste en usko, että kukaan tätä vastustaa. Tiedät, että esittelijä ei ole paikalle. Komissio kuitenkin pyysi saada puheenvuoron, joten sovitaan näin, että komissio aloittaa. Annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan energia- pääosastoa ja olen markkinavalvontaosastossa, joka on tämän ehdotuksen laatinut. Lyhyesti siitä, miksi komissio on tehnyt ehdotuksen asetuksesta, jolla muutettaisiin investointeja energiastruktuureihin liittyen. No, olemme tehneet tämän siksi, että uskomme, että 10-15 vuoden aikana nämä ovat äärimmäisen merkittäviä mille tahansa infrastruktuuriinvestoinnille Euroopassa. Kaikki hankkeet infrastruktuurien osalta, kaasun, sähkön, öljyn, uusiutuvien energialähteiden, energian kuljetuksen ja kaiken tämän osalta ovat sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka ovat pitkäikäisiä, ne kestävät pitkään. Ja ne hankkeet, joita nyt toteutetaan ovat olemassa vielä 20-40 vuoden aikana. Energian varastointi ja siirtäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa siinä, onnistuuko e-, Eurooppa ottamaan käyttöön sellaisen energiainfrastruktuurin, jolla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Ja tästä syystä ja sen tosiasian takia, että investointiympäristö on heikentynyt nykyisessä rahoituskriisissä, niin meistä on tärkeää, että joka kahden vuoden välein säännöllisesti jäsenvaltiolta saatavien tietojen perusteella asetetaan vastakkain tuleva energian tuotanto ja kulutus, jotta voidaan nähdä, syntyykö Eurooppaan tulevina vuosina infrastruktuuri, aukkoja, olipa kyseessä sähkö, kaasu tai mikä tahansa muu energia-ala. Ja siksi komissio on päättänyt muotoilla uudelleen vuoden 1996 asetuksen ja uudistaa sitä ja muuttaa sitä. No, mitä olemme nyt sitten ehdottaneet? Olemme ehdottaneet, että kahden vuoden välein jäsenvaltiot antaisivat komissiolle tietoa siitä, nyky, siitä minkälaisia nykyisiä kapasiteetteja on ja minkälaisia kaasun, sähköön ja öljyn liittyviä infrastruktuurihankkeita on tulossa, samoin uusiutuviin energialähteisiin liittyen ja energian siirtoon ja varastointiin liittyen. Emme halua missään nimessä mitään keskitettyä suunnitelmayksikköä, vaan kaikkien ehdotusten tulisi tulla teollisuudelta, mutta meitä kiinnostaa erilaisten tavoitteiden takia, joita Euroopassa on vireillä. Meitä kiinnostaa se, kuinka nämä hankkeet tulevina vuosina kehittyvät ja minkälaista että äh, kapasiteettia verkostoihin liittyen Euroopassa eri jäsenvaltioissa on. Mitä infrastruktuurihankkeita ollaan ajallisesti lykkäämässä eniten? Tähän voi liittyä erilaisia e-, syitä ja haluamme analysoida tähän liittyvää tietoa, katsoa, onko tässä kyse taloudellisista syistä vai siitä, että pääsy luottoihin on rajallinen. Joskus syyt eri jäsenvaltioissa ovat suunnitelmaesteisiin liittyviä tai mahdollisesti markkinateknisiä, jotka koskettavat yksittäisiä yrityksiä. Ehdotus jota esittelijä tulee tarkkaan käymään läpi, ennakoi, että jäsenvaltioiden suunnittelema kapasiteettia muutetaan. Miksi sitten aina kahden vuoden välein? No siksi, että parlamentin päättämässä sisämarkkinapaketissa kaasun ja sähkön osalta seurataan vuotista investointisuunnitelmaa, jota pitää kahden vuoden välein seurata. Ja uskomme, että tällä tavoin voidaan vähentää hallintotaakkaa ja haluamme tehdä mahdollisimman johdonmukaista työtä uusin välinein. Mutta jos toimittaisiin kahden vuoden välein, niin haluaisimme kuulla jäsenvaltioilta myös siitä, minkälaisia muita kapasiteetteja energia-alalla on esimerkiksi öljyn jalostamoiden osalta tai biojalostamoiden osalta. Näin komissio saisi mahdollisuuden säännönmukaisesti analysoida näitä tietoja ja se, mikä on uutta verrattuna vuoden 1996 asetukseen, niin uskomme, että olemme ehdottaneet nyt entistä avoimempaa menettelytapaa edellisen asetuksen nojalla. Kaikki komissiolle annetut tiedot ovat rajallisesti saatavilla, ne ovat ainoastaan neuvostolle ja jäsenvaltioille saatavilla. Muut tahot näitä tietoja eivät saa eikä mitään keskustelua sidosryhmien kanssa käydä. Eli me haluaisimme saattaa nämä tiedot akkreditoidussa muodossa saataville. Haluamme, että julkisuuteen ei tavallaan aseteta yksittäisiä yrityksiä, vaan toimitaan yleisemmällä tasolla. Ja tietosuojasyistä emme myöskään halua julkaista tiettyjä arkaluontoisia tietoja, tietoja yrityksistä, mutta haluamme yhdessä parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa käydä säännöllistä keskustelua, kuten sanoin, aina kahden vuoden välein, jotta nähtäisiin, vastaavatko eurooppalaiset nykyiset hankkeet tällä alalla eurooppalaisia yleisiä tavoitteita. Ja tässä oikeastaan kaikki tällä erää. Kiitos. Kollega Mirek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Od dawna wiadomo, że dobra informacja. Tiedetään jo kauan, että hyvä informaatio on valtti. Ja mahdollistaa hyvää politiikkaa. Ja tässä nyt on kysymys siitä – Tammikuun tiedot näyttävät, että on tärkeää, tämä on tärkeää, jos me haluamme välttää kriisejä, esimerkiksi tätä kaasukriisiä. Sen vuoksi on hyvä, että komissio laatii ja ehdottaa tällaisia uusia sääntöjä, joiden tulisi korvata vanhat. Tämä uusi säätely koskee polttoaineita. Me puhumme CO2-päästöjen vähentämisestä. Ja sitten tässä on erilaisia käsitteitä, eh, joita ei edellisessä säännössä ollut lainkaan. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja liitteessä on myös muita raja-arvoja, vähimmäisraja-arvoja tietyille eh, voimaloille – tässä on myös kaasuvarauksien vähentäminen ja 150 volttia tietyille linjoille. Aikaisemmin se oli 300. Tässä tulee selville se välttämättömyys, että meidän on investoitava infrastruktuuriin koko Euroopassa. Mutta tämän, tätä säätelyä tätä täytyisi vielä täydentää ja haluaisin ottaa tähän heti kaksi asiaa. Artikla 2, jossa on nämä äh, käsitteet. Kolmannessa kohdassa muotoilu on hieman epäselvää. Parametreja on tässä vielä tarkennettava. Ovatko nämä yrityksellisiä parametreja jotka mittaavat tehokkuutta, jakelua eikä kokoa. Mutta koko on enemmänkin tekninen parametri. Tästä puuttuu myös tällaisten sisäisten konnektoreiden parametri. CO2-varastointi on myös tällainen uusi. Ja kun puhutaan jalostamotuotteista, siinä täytyisi myös täydentää sitä hiilisektorin tuotteilla, koska tällaisetkin tuotteet ovat sellaisia, joita voidaan johtaa edelleen. Artiklassa 6 puhutaan tietojen laadusta ja julkisuudesta näiden tietojen julkistamisesta. Ja näiden tietojen julkisuudesta ne eivät kuitenkaan saa rikkoa äh, yrityssalaisuutta. Joten meidän täytyy voida tietää, että jotkut näistä tiedoista koskevat äh, vain esimerkiksi yhtä tiettyä yritystä. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'd like to thank the Commission very much. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä johdannosta ja olen todellakin samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että me emme voi edistää EU-tasolla energiapolitiikkaa, jos meillä ei ole riittävää tietoa äh, energiainfrastruktuuristamme. Eli toivon mukaan parlamentissa me tulemme tukemaan tätä asetusta ja aivan erityisesti, jos otetaan huomioon nyt se, että todennäköisesti Lissabonin sopimus astuu voimaan ja sehän vahvistaa EUn roolia energia-asioissa. Mutta mutta minun mielestäni on tärkeää myöskin varmistaa se, että tämä asetus myöskin toimii käytännössä ja että se on niin hyödyllinen kuin vain mahdollista. Eli haluaisin ottaa muutaman asian esille ja nämä liittyvät tähän tekstiluonnokseen ja kom- kommentteihin, joita komissio teki juuri äsken. Tässä alkuperäisessä vaikutusarvioinnissa sanottiin, että jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet tätä vanhaa vuoden 1996 asetusta, eivätkä toimittaneet riittäviä tietoja. Ja ehkäpä komissio voisi selittää meille, miten he uskovat, että tämä uusi asetus on tässä suhteessa parempi kuin tämä entinen. Sitten nämä kaupallisesti arkaluontoinen tieto, no siitä on jo puhuttu tässä myöskin ongelma siitä, miten aggregoidulla tiedolla, miten se voi paljastaa yrityksistä jotakin silloin, kun yritysten määrä on rajallinen. En tiedä, onko kukaan ottanut komissiossa esille huolenaiheita tai onko kukaan muu osapuoli tuonut komission tietoon mitään huolenaiheita ja onko neuvostossa alettu työstää tätä asetusta. Jos näin on, niin mikä jäsenvaltioiden mielipide on? Ja sitten tämä kaksoisraportointi ja poikkeukset jäsenvaltiot tekevät ilmoituksia, jos lainsäädännössä näin määrätään. Ja tämä on täysin ymmärrettävää, jos asioita tarkastellaan siitä näkökulmasta, että halutaan välttää hallinnollisia taakkoja, mutta se mahdollisesti kuitenkin luo sekaannusta, koska sitten kaikki tieto ei löydy samasta paikasta. Eli mietimme, voisiko komissio tehdä kattavan taulukon näistä raportointivelvollisuuksista vaikutusarvioinnin liitteessä kolme jonkinlainen tällainen taulukko on, jotta näkisimme tämän tiedon yhdellä silmäyksellä. Ja sitten vielä tämän Lissabonin sopimuksen voimanastumisen valossa tämä artikla 194, jossa puhutaan EUn energiapolitiikasta. Onko komissio sitä mieltä, että se olisi ehkä asianmukaisempi oikeusperusta tälle asialle? Kiitos. Minä tukisin Hallin ehdotusta siitä, että saisimme komissiolta tietoa näistä lisävelvoitteista – olisi hyvä sanoa näistä todella yhteenveto. Pytikofer. Tässä Jadon varjostelijana hän voi käyttää puheenvuoron puolestani. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin komissiolle. Me voimme vain tukea ajatusta siitä, että lähdemme yhteisen energiapolitiikan suuntaan. Muutamia kysymyksiä ja kommentteja. Tässä asiakirjassa puhutaan teollisuuden kuulemisesta ja me haluaisimme tietää hieman enemmän näistä mahdollisista kuulemisista ja aivan erityisesti miten paikallisyhteisöjä kuullaan, koska niillähän on entistä tärkeämpi rooli energiainfrastruktuuriasioissa. Ammattiliitot ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat kuuluvat tähän. Suurin panos tässä kuitenkin on, liittyy läpinäkyvyyteen ja meillä on epäilyksiä eh, tämän eh, tietojen eh, kaupallisen herkkyyden suhteen. Minkä tyyppisiä työvälineitä voisimme käyttää, jotta kansalaiskeskustelu saataisiin aikaiseksi eurooppalaisesta energiapolitiikasta ja niistä vaihtoehdoista, joita tähän liittyy? ja samansuuntaisesti, mitä minun ja puolueeseni tulee tästä asiakirjasta tulee esille poliittinen viesti äh, sellaisesta energiamallista, jonka me haluaisimme jättää taaksemme. Puhutaan paljon fossiilista poittoaineista, ydinenergiasta, tässä painotetaan suuria infrastruktuureja ja minun mielestäni tässä ei riittävästi painoteta sitä, mikä meidän mielestämme, minkä tulisi olla uuden energiapolitiikan ydin. Esimerkiksi älykkäät jakeluverkostot, pienet tuotantoyksiköt näissä energia-asioissa – kerätyistä tiedoista ei sitten, kerätyissä tiedossa ei puhuta näistä jako, pienistä jakeluyksiköistä. Me puhuimme hetki sitten ekosuunnittelusta ja siellä on kysymys suurista asioista, eh, esimerkiksi rakennusalalla. Toisin sanoen luodaan, rakennetaan rakennuksia, jotka ovat energiataseeltaan positiivisia. Eli kaikki tämä täytyisi saattaa yhteen, jotta me saisimme olennaista tietoa, jonka pohjalta voimme sitten keskustella näistä eri vaihtoehdoista, joita meillä on infrastruktuurin suhteen. Ja koska komission edustaja itsekin sanoi, että on hyvin tärkeää puhua investointien esteistä ja luotonsaannista, niin miksipä tässä tekstissä ei voitaisi sitten kertoa myöskin infrastruktuurin rahoituskysymyksistä. Mielestäni on tärkeää, että tämän teknisen puolen lisäksi puhutaan myöskin rahoituksesta. Ja lopuksi meidän mielestämme tästä puuttuu yksi tärkeä asia, tehokkuus, energiatehokkuus näissä infrastruktuureissa. Jos meidän päämäärämme on saada aikaan tehokkain mahdollinen talous, mitä energiankulutukseen tulee, niin on aika lailla uskomatonta, että täällä ei, mahdollista, täällä ei puhuta sellaista järjestelmästä, jossa voidaan mitata tätä energiatehokkuutta näissä itse infrastruktuureissa. Kiitos.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 viitataan tällä, ei viitata, itse asetustekstissä ei viitata tällaiseen valvojan. Eli haluaisin tietää, mihin nämä tiedot päätyvät, eli päätyvätkö ne komissiolle vai tälle tarkkailijalle. Minun mielestäni tämä jälkimmäinen olisi parempi, koska johdanto-osan kappaleissa puhutaan näistä kahdesta yksiköstä, siis komissiosta ja tarkkailijasta, joka sitten voi tarkkailla tämän energiasektorin tilannetta ja toimintaa. Mutta missään ei kuitenkaan viitata siihen, kuka tämän kaiken tiedon vastaanottaa. esimerkiksi energiamarkkinoiden sääntelijät, saavatko he tämän tiedon vai mihin nämä tiedot päättyvät? Sitten mikä on tällainen monivuotinen investointisuunnitelma energiainfrastruktuureihin? Onko se tällainen harras toive vai onko se joko, joku ihan realistinen projekti? Sitten pyydätte jäsenvaltioilta tietoja. No energiaprojektihan usein kestää kymmenenkin vuotta. Eli milloin tämä tieto täytyy toimittaa? Tehdäänkö se toteutettavuustutkimusvaiheessa vai siinä vaiheessa, kun ryhdytään täytäntöönpanemaan vai siinä vaiheessa, kun infrastruktuuria ryhdytään rakentamaan? Tämä ei minulle selvinnyt. Annan esimerkin Nabukosta. Mitä osallistuvat maat, miten näin niiden täytyisi toimia? Milloin he toimittavat nämä tiedot? Ensi vuonna vai milloin? Toinen esimerkki, ne maat, jotka sijoittavat Euroopan unionin ulkopuolelle, kyse on investoinnista, joilla saattaa olla todellinen vaikutus unionin energiajärjestelmiin. Pitääkö tällaiset ulkopuolelle menevät investoinnit ilmoittaa vai ei? Asetuksessa sanotaan, että itsekin sanoitte, että tässä on kysymys aggregoitujen tietojen toimittamisesta. Ja sitten täällä puhuttiin myöskin näistä arkaluontoisista tiedoista. Tällainen aggregoitukin tietojen keruu voi olla negatiivinen yritysten kannalta. Eli miten te sitten tämän luottamuksellisuuden tietojen kohdalla pystytte takaamaan? Herzlichen Dank, Kollege Bütikofer. Ich habe äh, zwei Fragen an die Kommission. Kiitos, Bytikofer. Kaksi kysymystä komissiolle. Tässä ei voi tietenkään olla pelkästään kyse siitä, että kerätään tilastotietoa, vaan tässä täytyy toimia niin, että saadaan aikaan tietoa poliittista dynamiikkaa. Enkä aivan ymmärrä, minkä tyyppistä poliittista dynamiikkaa komissio toivoo saavansa aikaan tällaisella ehdotuksella. Ehkä voisitte tätä valaista hieman lisää koska varsinainen ongelmahan piilee, piilee siinä, että infrastruktuureissa yhteisö ei ole toimivaltainen, vaan tässä tavallaan yhdistetään kansallisia panostuksia ja voidaan tätä kautta katsoa, kuinka voidaan päästä tehokkaasti toimimaan myös EUn tasolla. Mielestäni olisi tärkeää, että energia-alan verkkoinfrastruktuuri, sitä varten luotaisiin oma sopimusjärjestelmä, aivan kuten Euratom, tai ainakin tehtäisiin tehostettua yhteistyötä niin, että saataisiin yhteisön toimia aikaan, jotka toimisivat paremmin kuin se, että pelkästään kerättäisiin tietoa, eikä näin päästäisi kansallisten toimien yhdistämistä pidemmälle. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvin nopeasti, mitä tulee välinevalikoimaan ja johdonmukaisuuteen muiden olemassa olevien instrumenttien kanssa. No, tässä tekstissä puhutaan kahdeksasta tekstistä, josta löytyy erilaisia lausekkeita, joissa puhutaan energiainfrastruktuureista ja tässä puhutaan seitsemästä direktiivistä ja asetuksesta. Siis voisita, voitaisinko tätä yksinkertaistaa käyttäjien taholta, eli olisi vain yksi teksti, joka käsittelisi tätä aihetta, ja onko asetus todellakin se eh, paras väline Sanon tämän sen takia, että tässä selitysasassa sanotaan, että no valittiin asetus, koska tässä tarkistetaan asetusta, mutta minun mielestäni olisi hyvä, eh, jos kerrottaisiin, miksi asetus on tässä valittu uudeksi muodoksi. Ja sitten tietojen julkaiseminen. Onko meillä vakuuksia eh, siitä, että strategisesti luottamukselliset tiedot eh, eivät päädy julkaistavaksi. Eikö tässä ole riski siitä, että operaattorit tässä kärsivät loppujen lopuksi? Ja sitten esitys kysymys komissiolle. Ilmeisesti tässä ei puhuta lainkaan sanktioista, siis mitä tapahtuu niille yksiköille, jotka eivät kunnioita tätä asetusta? Elnök úr, a szót. A bizottság képviselőjétől szeretnék egy választ kapni arra. Minä haluaisin saada vastauksen komissiolta seuraavaan kysymykseen. Niin, miten tätä tulisi tulkita? Nyt kun olen kuunnellut tätä keskustelua, niin en oikeastaan ymmärrä kaikkea suhteessa tähän vastaanotettuun asiakirjaan. Kun me puhumme tästä politiikasta, niin mehän puhumme koko ajan siitä, että energiatehokkuus on tärkeä asia ja täytyy tarkastella energian tuottamista. Mutta olen lukenut tämän asiakirjan ja yritän tarkastella sitä, miten tässä asiat on määritelty. Mistä yksiköistä tässä puhutaan? Puhutaanko tässä megawateista, kun puhutaan energian tuotannosta? Eli minkälaisesta kapasiteetista tässä on kyse? Minkälaista kapasiteettia näillä säännöksillä halutaan säännellä? mehän puhumme tässä eurooppalaisista energiamarkkinoista ja me haluamme varmistaa sen, että taloudelliset toimijat saavat tietoa ja että saadaan aikaan jonkinlaista ennustettavuutta toimijoiden kannalta, jotta toimijat voivat mukauttaa investointinsa tarpeiden mukaan ja suunnitella liiketoimintaansa näihin ennustettuihin tarpeisiin. Mutta en oikeastaan tämän asiakirjan perusteella tämä ei, ei ole käynyt selville, miten tämä oikein hoidetaan haluaisin nähdä tämän, että tätä tarkasteltaisiin tämän energiapolitiikan kannalta. No niin, kiitos. Tässä tulikin paljon kysymyksiä ja vielä ehkä yksi minulta. En aivan ymmärtänyt. Meillähän on jo monia ilmoitusvelvoituksia direktiiveissä ja asetuksissa. Kannattaako tässä luoda uusi velvoitus, ilmoitusvelvollisuus menettely. Siis minua kiinnostaa nyt se, miksi luodaan tällainen uusi keino asialle, jota on jo aikaisemminkin säädelty. Tai sitten toisinpäin, mitä asioita tähän nykysäädöstöön tai lainsäädäntöön ei sitten vielä kuulu, mitä tällä ei kateta. Komissio. Tässä oli siis paljon kysymyksiä, toivottavasti saamme paljon vastauksiakin. Kiitos puheenjohtaja. Drafted. Vastaan englanniksi, koska tämä esitys on laadittu englanniksi. Jos lähdetään liikkeelle tästä näistä toimielimellisistä kysymyksistä, haluaisin ensin selvittää, selkeyttää sitä, onko tässä ero komission ja tämän markkinatarkkailijan välillä. No ei, näin ei tällä hetkellä ole tämä energiatarkkailu yksikkö, se on osa komissiota. Tässä ei ole kysymys erillisestä ulkopuolisesta elimestä, mutta erityisesti parlamentti on aina tukenut sellaista ajatusta, että tällainen tarkkaileva yksikkö tarkastelee näitä mm, eri sektorit ylittäviä kehityskysymyksiä energiasektorilla – ja tämän me nyt toteutamme. Me emme ole erikoistuneita esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiutuvien energiavaroihin, eli me pyrimme nyt tarkastelemaan sitä, miten eurooppalaisten energiamarkkinoiden dynamiikka toimii ja miten tulevaisuudessa energiainfrastruktuuria voidaan kehittää. Ja vielä toimielin kysymyksistä, miksi me olemme valinneet asetuksen – perustuen kahteen perussopimusartiklaan. Syy on se, että tällä hetkellä ei ole mitään muuta oikeusperustaa tai perussopimuksen artiklaa, johon tämä voitaisiin perustaa. Ja tästä syystä vuoden 1996 asetus myöskin perustuu näille kahdelle artiklalle. 284 mahdollistaa komissiolle sen, että se voi vaatia sitä tietoa, jota se jäsenvaltiolta tarvitsee tehtävän hoitaakseen, ja 187 sillä katetaan sitten sekin energia, joka tuotetaan ydinvoimaloissa. Tämä on kuitenkin eri asia kuin näistä nämä ilmoitusasiat, joita, joihin jäsenvaltiot velvoitetaan Euratom-sopimuksen kautta. Eli jos operaattori aikoo rakentaa ydinvoimalla, niin siitä täytyy kertoa komissiolle. Tämä ei kuitenkaan mahdollista sitä, että komissio voisi tarkastella sitä, mitä esimerkiksi viivytysten suhteen tällaisissa projekteissa tapahtuu. Sitten täällä aivan oikeutetusti otettiin ja tästä syystä haluaisin viitata vaikutusarviointiin. Rouva Hall puhui tästä, tämä liite kolme, sieltä löytyy paljonkin näitä olemassa olevia raportointivelvoitteita. Sitä löytyy eri EU-lainsäädännöistä. Ongelma liittyy joko aikarajoihin, Voisin antaa esimerkin Euratomin sopimuksesta. Se ilmoitus tehdään yhden kerran tai sitten perustuen aivan erilaisiin määritelmiin tai raportointi tapahtuu sellaisissa aikapuitteissa, jotka meidän mielestämme ei ole sopivia. Kuitenkin on lainsäädäntöä, uudempaa lainsäädäntöä, jossa puhutaan tästä historiallisesta kehityksestä. Toisin sanoen energiapolitiikkaa on kiihdytetty ja tämä eurooppalainen ulottuvuus energiapolitiikassa on muotoutumassa yhä tärkeämmäksi. Me haluamme ottaa tämän huomioon. On ehdotettu ja tämän kolmannen sisämarkkinapaketin puitteissa puhutaan investointisuunnitelmista kaasuverkostojen kohdalla ja me tämän asetuksen kautta ehdotamme, jotta vältyttäisiin hallinnollisilta taakoilta, me ehdotamme sellaista, että sen sijaan, että tietoa pyydettäisiin kerran suoraan jäsenvaltiolta, me odotamme ja voin vakuuttaa teille, että me pidämme tiiviisti yhteydessä näihin, tähän siirtojärjestelmäverkostoon ihmisiin ja me odotamme, mitä vuoden sisään tämän kautta tulee. Ja sen jälkeen me otamme tämän tiedon ja pyydämme jäsenvaltiolta, kysymme jäsenvaltiolta, oletteko samaa mieltä siitä, mitä siirtoverkon haltijat ovat meille kertonut. Ja jos jäsenvaltiot hyväksyvät tämän, niin silloin raportointivelvoitus on täytetty. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että koska nämä suunnitelmat ovat kehitteillä, ja me puhumme siirtoverkon hallitsijoiden kanssa, niin ne haluavat, että tämä asetus toimisi turvaverkkona, koska siirtoverkon verkon haltijana, jotta voidaan verkko mukauttaa tuleviin tarpeisiin, niin täytyy tietää, mitä tuottokapasiteetin suhteen on suunnitteilla. Ja tällä hetkellä ei ole selkeää kuvaa heillä siitä, mitä energiantuotannon suhteen ja kapasiteetin suhteen on suunnitteilla. Tämä on tietoa, jota teollisuus pimittää ja siirtoverkon haltijat olisivat kiitollisia, jos jäsenvaltiot, joilla on hallinnollista tietoa, koska niillä on rakennuslupiin ja suunnitteluun liittyvää tietoa, niin jos ne pyytäisivät alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta tietoa, jäsenvaltiot voisivat eh, jotenkin synkronisoida tämän tiedon ja validoida tiedon ja validoisivat nämä parhaat arviot, joita sitten siirtoverkon haltijat voisivat käyttää hyväkseen, koska tällä haavaa on mahdollisuus vain saada tällaiset parhaat arviot, mutta tätä tietoa ei ole käytettävissä sen takia, että sisämarkkinapaketti ei ole tässä suhteessa niin selkeä. Eli jos haluatte, niin tätä voidaan tarkastella turvaverkkona ja me komission taholta, mehän haluamme toimia käytännönläheisellä, maltisella tasa- tavalla. Me haluamme ensin tarkastella, miten tilanne kehittyy. Ehkä saamamme tieto tulee olemaan täydellistä, jäsenvaltiot hyväksyvät sen. Ja sitten me voimme todeta, että ehkä tämä lainsäädäntö koskeekin vain öljyinfrastruktuuria, biopolttoaineita, mutta voimme unohtaa sähkön ja kaasun, koska tilanne on jo katettu tyydyttävällä tavalla muualla. Mutta tällä haavaa me emme tätä vielä tiedä. Eli vetoaisin teihin sen suhteen, että tarkastelette tätä vaikutusarvioinnin liitettä ja pidätte silmällä sen, miten eh, Enzo IATn eh, miten siellä nämä kymmenen vuoden investointisuunnitelmat kehittyvät. Ja tästä pääsenkin seuraavaan kysymykseen tästä eh, kuinka usein tätä harjoitetaan. No, koska energiainfrastruktuurikysymykset ovat aina pitkän aikavälin projekteja, niin me ehdotamme, että tämä suoritetaan joka toinen vuosi, ei joka vuosi. Vanha asetus puhuu vuosittaisesta raportoinnista. Ja tämä vastaisi myöskin pyyntöön, joka on esitetty läpinäkyvyydestä ja siitä, että tarkasteltaisiin sitä, miten tuleva kysyntä tuo mukanaan dynamismia politiikan ohjauksen kannalta. Toisa, toisin sanoen voidaan ennakoida tulevia energiainfrastruktuurin ongelmia eurooppalaisella tasolla on jäsenvaltioita, joilla on tämän tapaista toimintaa jo kansallisella tasolla. Sidosryhmät paikallisella ja alueellisella tasolla, heitä kuullaan säännöllisesti. Me Euroopan unionin tasolla emme varmaankaan voi tälle tasolle laskeutua, mutta jos me säännöllisesti käymme jäsenvaltioiden kanssa tällaista keskustelua ja toimimme julkisesti ja läpinäkyvästi, niin sitten tieto tulee Brysselistä ja se myöskin sitten palvelee kansallista tilannetta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myöskin eurooppalainen ulottuvuus tulee katetuksi, koska Eurooppalaisella tasolla saattaa herättää huolestusta, jos joistakin asioista tulee sähkön nettotuojia. Kaikki luottavat siihen, että naapurit tulevat sitten hoitamaan kapasiteettiongelmat, kun taas tietyillä alueilla näin ei kuitenkaan enää tapahdu. Ja tästä pääsen tähän luottamuksellisuuskysymykseen ja kaupallisesti arkaluontoiseen tietoon. No kyllä, kuten jo ehdotti, mekin me haluamme julkistaa tällaista aggregoitua tietoa. Kahdesta syystä me haluamme hieman keventää hallinnollista taakkaa ja me olemme tehneet hyvin järkeäsuhtaisen ehdotuksen ja me haluamme myöskin saattaa tätä tietoa julkisuuteen, mitä jäsenvaltioihin tulee, aivan erityisesti pieniin jäsenvaltioihin, jossa voidaan vielä aggregoidustakin muodosta tunnistaa tiedon taustalta löytyvä taloudellinen toimija, niin silloin me hyvän käytännön mukaisesti me tulemme alueellisesti peitämme tämän tiedon ja julkistamme vain aggregoitua tietoa kehityksestä Irlannista tai koskien tiettyä aluetta, jotta operaattorin nimi ei tule tietoisuuteen. Mm. Concerning energy efficiency and concerning... Niin, sitten äh, mitä tulee tiettyjen infrastruktuurien käyttöön, käyttöön. No tässä mennään jo aika lailla yksityiskohtiin. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että yhtäältä energiatehokkuus ja esimerkiksi älyrakennukset, ne ovat kysyntäpuolen asia. Eli me katamme tällaiset kehitykset energiaskenaariossamme. Mitä infrastruktuuriin tulee, varmaankin täytyy löytää oikea tasapaino sen välillä, millä tasolla esimerkiksi mikrogeneraatio, äh, millä tasolla halutaan tietoa. Ja tässä me olemme sitä mieltä, että mitä Euroopan unioniin tulee, niin me jätämme tämän äh, lähipäätösperiaatteen piiriin ja jäsenvaltioille – jäsenvaltiot voivat sitten päättää, että esimerkiksi mikrogeneraatio kohdalla sen sijaan, että käännytään kotitalouksien tai yritysten suuntaan, meidän mielestämme kotitalouksien suuntaan ei näissä asioissa voi kääntyä, mutta voitaisiin tehdä tällaisia edustavia mielipidemittauksia ja välittää tätä tietoa sitten Brysseliin ilman, että että asetetaan ilmoitusvelvollisuutta yrityksille. Tämä auttaisi meitä arvioimaan sitä, miten energiainfrastruktuuri etenee hajautetulla tavalla. Of, uh, Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että mitä tulee tuottotehokkuuteen, niin voitaisiin tarkastella sitä, mitä näissä taulukoissa on ehdotettu ja sen sijaan, että vain ilmoitettaisiin nimelliskapasiteeteista, kerrottaisiin tietoa kapasiteetin käytöstä, kuinka monen tunnin aikana tällaista on käytetty, tai sitten puhuttaisiin tyypeistä, valitusta teknologioista, keskitehokkuudesta, oli, voitaisiinko tällaista tietoa välittää. Jälleen kerran me olemme sitä mieltä, että kaikki tämä tieto on jo saatavilla suunnitteluviranomaisten hallussa, eikä sitä tarvitse yritysten tasolla ryhtyä keräämään. Jäsenvaltioiden viranomaisten tulisi keskittää joka toinen vuosi tämän tyyppistä tietoa ja sitten jakaa se tieto muiden jäsenvaltioiden kanssa. I think I leave it at uh... No niin, päätän puheenvuoroni näihin yleisimpiin kommentteihin, koska ensimmäisessä näkemysten vaihdossa tässä, jos nyt ryhdytään jo tekemään tekstin muotoiluehdotuksia, niin se on ehkä hieman liian aikaista mutta jos haluatte vielä jostakin yksityiskohtaisesta asiasta yksityisempää tietoa, niin me voimme kyllä niihin vastata. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Näin voimme päättää tämän kohdan. Ja ilmoitan vielä, että mietintöön luonnoksen määräaika on toinen kolmas joulukuuta. 9. joulukuuta on tarkistusten määräaika. Aika ja mikäli kaikki sitten onnistuu, niin 14. tammikuuta sitten keskustelemme tarkistuksista. Mutta joulukuu on täynnä kaikkia ihmeellisyyksiä. Sinne tulee komission jäsenten kuulemista ynnä muuta. Joten kaikkein tärkein aika on nyt tämä toinen kolmas joulukuuta, jolla meillä on mietintöluonnos ja sitten ryhmillä on vielä aikaa miettiä tarkistuksia. Ja mikäli et halua tähän mitään sanoa, niin näin on päätetty. Onko muut esille tulevat asiat? Siihen mitään ei. Päätän kokouksen. Mukavaa iltaa. Nähdään ensi viikolla uudestaan. Eli ei viikkoakaan ilman istuntaa.